Uh, so, No niin, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo toivottaa teidät taas tervetulleiksi tämän iltapäivän kokoukseen. Pyydän kaikkia istuutumaan paikoilleen ja haluan todeta, että on kunnia, että meillä on täällä paikalla Mary Gagan Quinn. Hän on komission jäsen, joka vastaa tutkimuksesta ja innovaatioista. Hän on henkilö, jonka minä ainakin olen oppinut tuntum, tuntemaan hyvin äh, hänen nimittämisensä jälkeen ja monet muutkin parlamentin jäsenet, koska hän käy säännöllisesti parlamentissa. Ja aivan erityisesti tämä on ilo ja kunnia, koska hänen työnsä innovaatiostrategian parissa on niin perustavanlaatuisen tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Minusta tämä on EU 2020 lippulaiva-aloitteen ydinaluetta ja ellei jopa kaikkein tärkein 2020-hanke, koska tämä sisämarkkinoiden toimintasuunnitelma on juuri sitä, mistä te aiotte puhua. Joka tapauksessa me olemme seuranneet teidän työtänne hyvin kiinnostuneina ja me kiinnitämme erityisesti huomiota tähän hyvin laajan toimintanne kirjoon, koska innovaatiothan eivät tarkoita pelkästään hyvää tutkimusta, vaan myös tuon hyvän tutkimuksen hyödyntämistä. Tiedätte, että tämän valiokunnan mielestä on monia tärkeitä seikkoja, ennen kaikkea julkiset hankinnat ja meidän ahkeroiva esittelijämme Heide Ryyle on myös paikalla. Ja luonnollisesti olemme ottaneet esille myös ammattitutkintojen vastavuoroisen hyväksyttävyyden ja liikkuvuuden teillä oli se myös esillä innovaatiostrategiassanne. Emme kovin usein saa toivottaa tervetulleeksi tutkimus- ja innovaatiokomissaaria tänne valiokuntaan. Tiedän, että käytte paljon muissa valiokunnissa, mutta haluamme vain todeta, että seuraamme työtänne hyvin suurella mielenkiinnolla ja havainnette sen myös näistä meidän vastauksistamme. Mielelläni annan teille puheenvuoron. Tiedän, että teillä ei ole paljon aikaa. Teidän on mentävä toiseen valiokuntaan, mutta epäilemättä kollegat haluavat esittää teille muutaman kysymyksen, joten olkapa hyvä. Uh, Haluaisin kiittää mahdollisuudesta keskustella julkisten hankintojen politiikan roolista innovaatiostrategian tukemisessa ja erityisesti kattava tavoitteemme, että Euroopasta saadaan innovaatiounioni. Haluaisin esittää lyhyen katsauksen siitä roolista, joka eh, hankintapolitiikalla ja siihen liittyvillä kehyksillä on innovaatiounionin eh, lippulevaloitteilla. Tänään komissio julisti tulostaulun. Se osoittaa, että Eurooppa ei vieläkään ole pystynyt pääsemään Japanin ja Yhdysvaltojen kantana innovaatiojohtajana. Ja kun kiinnikuri ja erityisesti Kiina ottavat meitä, kiinni, tämä pitäisi olla herätyskutsu meille kaikille. Ja lisänäyttöä siitä, että Eurooppa kärsii innovaatiovajeesta. Ei ole sattumaa, että kilpailijamme ovat innovatiivisempia he ovat omaksuneet strategisia lähestymistapoja innovaation, jotka ohjaavat kaikkia budjettipäätöstä ja politiikan tekemistä. Yhdysvallat pitää yllä selkeää innovaatiojohtoasemaa EU-hun verrattuna. Yksi heidän menestyksensä avain on pitkään voimassa ollut innovaatioiden tukijärjestelmä. Siihen kuuluu tarjontapuolen eh, toimia, kuten <clears throat> tutkimuksen tukeminen ja siihen myös lisätään kysyntäpuolen toimia, niin että saadaan tällaista hyviä lähtöasetelmia markkinoille. Yhdysvallat käyttää yli 50 miljardia dollaria joka vuosi tutkimus- ja tuotekehityksen hankintaan, paljon enemmän kuin EU. Kaksi miljardia tästä kanavoidaan pienten yritysten innovaatio jotka keskittyvät siis PK-yrityksiin. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ottaneet kattavan lähestymistavan tähän, mutta tämä fragmentoituneisuus julkisten hankintojen markkinoilla mahdollistavat sen, että kansalliset rajat ja riskien välttämisen kulttuuri julkisella sektorilla pystyvät rajoittamaan kehitystä. Julkiset hankinnat ovat noin 17 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta, eli noin 2 biljoonaa euroa vuosittain. Tämä on erityisen tärkeä markkina innovaatiolle, erityisesti terveydessä, rakennuksissa, liikenteessä ja energiassa, joten Euroopalla on valtava mahdollisuus käyttää hankintoja antamaan puhtia innovaatioille niin, että elvytetään julkista kysyntää erityisesti alueilla, joissa täytyy puuttua yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sen lisäksi julkiset hankinnat innovatiivisissa tuotteissa ja palveluissa ovat olennaisia, että voidaan parantaa laatua ja tehokkuutta julkisissa palveluissa, nyt kun budjetti, ovat tiukat budjettiajat aika vähän kuitenkin julkisista hankinnoista Euroopasta suuntautuu innovaatioihin. Siitä huolimatta jo, että mitä mahdollisuuksia Euroopan direktiivit tarjoavat julkisten hankintojen alueella. Kannusteita on liikaa siihen, että on vähän riskin aloitteita. Ja se, että ei ole yhteyttä julkisten hankintojen ja muiden politiikkatavoitteiden välillä innovaatio mukaan lukien. Innovaatiounioni, niin siihen kuuluu konkreettisia ehdotuksia siitä, miten paljon käytetään innovatiivisiin eh, julkisiin hankintoihin, ja tähän otetaan huomioon myös esikaupalliset hankinnat, joita täytyy vielä kehittää. Innovaatiounioni vaatii Yhdysvalto- eh, anteeksi, jäsenvaltioita ja alueita sellaisen toimintaan, jossa stimuloidaan innovaatioita julkisissa hankinnoissa eh, kautta Euroopan. Siis tällä olisi 10 miljardin vaikutus vuosittain. Komissio on yksilöinyt tarpeen tukea inno- innovatiivista julkisia hankintoja raportistaan 2006 ja sitten 2007 kattavassa strategiassa. 2008 markkina-aloite, siinä äh, perustettiin verkosto julkisen hankintojen viranomaisille. Siihen kuuluu myös sairaaloita. Nämä alustavat toimenpiteet rohkaisevat verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen vaihtoon ja tällä tuetaan tätä innovatiivista toimintaa jo nyt, mutta silti voidaan tehdä vieläkin enemmän, erityisesti ennen, niin, että annetaan rahoituskannusteita innovatiivisia hankintapolitiikkaa. Tämä koskee jo esikaupallista hankintoja, jos on pystytty tekemään laatuhyppäys ja ottamaan sidosryhmät huomioon hankintatoiminnoissa. Ensimmäinen komission tukimekanismi on jo seitsemän puiteohjelman toimintasuunnitelmassa valmiina, jotta voidaan saada yhteistä toimeenpanoa esikaupallisille hankinnoille varmistanut, näiden pilottitoimien vaikutukset vaikuttavat EUn tasoiseen hankintojen innovatiivisiin hankintoihin. Lopullisen tavoitteena on Euroopan järjestelmä, jolla voidaan tukea tätä asiaa ja niin, että saadaan laajapohjainen kaupallinen hankintatoiminta varapuheenjohtaja Tajani aloittaa 15 miljoonan euron pilottiohjelman kesään mennessä sekä innovatiivisesta hankintatoiminnasta että esikaupallisesta hankintatoiminnasta, jotta voidaan valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla tähän tulevaisuuden eurooppalaiseen järjestelmään. Monet jäsenvaltiot ja alueet ovat kehittäneet ohjelmia, joilla tuetaan hankintaa innovatiivisesti. Muut ovat aloittamassa olemassa olevia tai ottamassa käyttöön olemassa olevia ohjelmia. Tätä rohkaisemme. Sitten laajempi innovaatiokuva. Tämän keskustelu on hyvin tärkeä ajankohta. Neuvoston agendalla on tänä torstaina innovaatioagendalla. Mitä siellä pitäisi päättää? Kuten kilpailimme ja jotkut jäsenvaltiot ovat jo tehneetkin, niin EU pitäisi hyväksyä strateginen lähestymistapa innovaatioiden tukemiseen perustuen unionin lippulaivoihin täytyy olla parempia ja nopeampia, kun halutaan saada ideoita markkinoille. Meillä on monia ehdotuksia siitä, miten voimme parhaiten saavuttaa mukaan lukien strategi- että käytetään julkisia hankintoja strategisessa mielessä. Toiseksi, aikana kun on suuria budjettirajoitteita, täytyy harjoittaa järkevää budjettikonsolidointia niin että otetaan huomioon investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatioon ja älykkäiseen infrastruktuuriin, johon liittyy rakennemuutokset kansallisessa innovaatiojärjestelmässä. Nämä ovat kaikki alueita, jossa, jos, josta tulevaisuuden kasvu ja työpaikat riippuvat. Jotta innovaatiot ja julkiset hallinnot saadaan mobilisoitua, se on sellainen jossa kaikki voittavat. Se auttaa sitä, että tutkimusinvestoinnit tuo, kantavat hedelmää nopeammin, ne voidaan keskittyä konkreettisiin tuloksiin ja saadaan investointi, investointeille parempaa tuottoa nopeammin. Innovatiivisten ratkaisujen hankinnat tarkoittavat sitä myös, että keskipitkällä aikavälillä kustannustehokkuus, energia, tehokkuudessa voidaan pitää yllä ja julkisten hankintojen infrastruktuuri palvelee paremmin yrityksiä ja ihmisiä. Julkisen, julkiset hankinnat voivat siis antaa parempaa vastinetta veronmaksajien rahalle. Tarvitaan myös paremmat puitteet. Täytyy saada aikaan ympäristö, joka on, edistää paremmin innovointia. Sorry. <laughs> Third, we need smart. Kolmanneksi tarvitaan älykkäämpiä puitteita. Meidän täytyy saada aikaan ympäristö, joka on edistävämpi innovaatioille ja pystyy näin paremmin vaikuttavaan kansainväliseen kilpailuun niin, että pystytään huippu, huippu pystytään houkuttelemaan huippulahjakkuuksia. Riskipääoman saanti on erityisesti pk-yritykset tärkeää. Katsomme myös EUn julkisten hallintojen direktiivejä niin, että käydetään 2004 direktiivien markkina arviointi, josta voidaan katsoa, että pitääkö niitä modernisoida, jotta otetaan mukaan ylikansallinen yhteistyö. Julkisissa hankinnoissa voidaan tukea innovointia. Tiedän, että IMCO-valiokunta on vakuuttunut kyllä mekin siitä, että tarvitaan parannettuja standardeja. Osana innovaatiounionia tänä syksynä komissio esittelee tiedonannon, johon liittyy lainsäädäntöehdotus standardoinnista jolla pyritään modernisoimaan ja vauhdittamaan standardien asetantaa, jotta voidaan parantaa yhteentoimivuutta ja tukea innovointia nopeasti kehittyvillä globaaleilla markkinoilla. Tähän liittyy sitten monivuotinen ohjelma, jolla voidaan ennakoida uusia standarditarpeita ja integroida standardeja tutkimus- ja kehitysprosessiprojekteihin. Neljänneksi meidän täytyy käyttää täysimääräisesti hyväkseen EUn lisäarvoa toimissamme keskittyä suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, niin että käytetään niukkoja resursseja tehokkaammin ja älykkäämmin, ja otetaan huomioon myös ikääntyvä väestö. Aiomme aloittaa rajoitetun määrän EU-innovaatiokumppanuuksia, joissa sitten asetetaan tiukat tavoitteet selektiokriteerinä on erityisesti se, että pitää olla markkinapotentiaalia EUn omalle tuotannolle. On monia mahdollisuuksia, joita voidaan tarttua ja haluamme, että EUn yritykset ovat eturintamassa uusilla markkinoilla. Kumppanuudet tuovat kaikki avaintoimijat yhteen ja yhdistävät rahoituksen ja tarjontapuolen toimet kysyntäpuolen toimiin. Jäsenvaltiot tietysti ovat yhteisomistajia innovaatiokumppanuuksissa ja ne ovatkin hyvässä asemassa, jossa ne voivat mobilisoida kysyntää eri, esimerkiksi strategisiin hankintojen kautta innovaatioihin. Olen varma, että parlamentti antaa voimakkaan tuen tälle uudelle aloitteelle 11. lokakuuta. Myös aktiivisesta ikääntymisestä, terveellisestä ikääntymisestä on lähetetty aloite, jotta voidaan lisätä keskimmäisen eurooppalaisen kansalaisen terveen, elinvuosia terveenä. Nämä ovat neljä ennakkoehtoa menestykselle, kun halutaan luoda innovaatiounioni. Mutta on myös viides ennakkoehto, se perusta, jolle kaikki toimemme perustuvat. Valtionjohtajien täytyy ottaa vastuuta innovaatiounionin toimeenpanosta ja valvoa, seurata edistystä säännöllisesti. Ei tietysti pelkästään Euroopan neuvosto tai ministerineuvosto, vaan myös parlamentti on se, jolla on tärkeä rooli esitettävänä. Ja erityisesti tämä valiokunta, jolla on tärkeä vastuu julkisten hankintojen ja muiden tärkeiden asioiden osalta. Teillä on tietysti myös johtava osa, kun laaditte parlamentin lausunto innovaatiounionista. Olen vakuuttunut, että esittelijänne tekee erittäin hyvää työtä tässä mielessä ja pyytäisin teitä tekemään vieläkin enemmän, jos haluamme saavuttaa 10 miljardin tavoitteen vuodessa ja jopa ylittää sen tarvitsemme aktiivista osallistumista kaikkien julkisten viranomaisten puolelta kansalliselta, alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Tiedän, että hankintojen ala on hyvin lähellä Harborin sydäntä ja muiden jäsenten sydäntä. Kehottaisin teitä käyttämään teidän vaikutusvaltaanne kollegoihin jäsenvaltiossa ja rohkaisette heitä tarttumaan haasteeseen ja autatte meitä siinä, että saavutamme tavoitteemme innovaatioiden ja julkisten hankintojen osalta. Paljon on tehtäviä ja paljon voidaan saavuttaa. Ja kun kaikilla tasoilla ryhdytään toimeen, niin tiedän, että saamme menestystä. Kiitoksia. Uh, Suuret kiitokset komission jäsen. Olemme todella ilahtuneita siitä, että niin varmasti voin sanoa, että innovaatioiden julkiset hankinnat ovat vihdoinkin nousseet esille politiikan asialistan kärjessä. Me olemme ajaneet tätä monta vuotta, kuten tiedätte. Meillä on täällä monta kollegaa. Kollega Trianta Fyllides on meidän innovaatioesittelijämme. Annan puheenvuoron hänelle ensin. Ryyle on esittelijämme julkisista hankinnoista. Annan puheenvuoron siis myös hänelle. Saamme näin nämä kaksi ensimmäistä sitten Schwab, Steiler, Weiler ja Correo de Campos. Meillä on vain 25 minuuttia, hyvät kollegat, koska meillä alkaa pian äänestys ja te olette menossa toiseen valiokuntaan. Voitteko puhua lyhyesti? Otetaan pari-kolme kerrallaan. Ensin Trianta, Fyllides, äh, Ryyle ja Schwab. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την Επίτροπο για την παρουσίαση. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen esityksestään. Me uskomme, että EUn tämänhetkisesti suurimmat heikkoudet ovat siinä, että emme pääse uusille markkinoille. Ja tämä johtuu siitä, että olemme investoineet aivan liian vähän tietopohjaamme. Tässä komission jäsen jo sanoi, että esimerkiksi Yhdysvallat ja Japani ovat investoineet tässä mielessä paljon enemmän ja meidän täytyy nyt kuroa tätä eroa umpeen. Ja toisekseen toimintapuitteet ja rahoitus eivät ole tyydyttävällä tolalla. Yritykset kyllä pystyvät tutkimaan ja investoimaan ja kehittämään asioita, mutta tilanne ei ole mitenkään helppoa. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy keskittyä sekä yksityisen sektorin että julkisen sektorin. Meidän täytyy helpottaa rahoituksen saamista niin, että pk-yrityksetkin voivat selvittää nämä vaikeudet, joita niiden toimien edessä on. Ja samoin meidän täytyy löytää keinoja selättää kriisi. Eli parempi rahoitus, jotta PK-yritykset eivät jää taloudellisesti heikompaan asemaan. Sitten julkisesta sektorista sanoisin, että sielläkin innovoinnin täytyy helpottaa hallintopuolta, byrokratiaa täytyy purkaa, eikä julkisen sektorin tule olla näin raskasoutuinen. Sielläkin tarvitaan innovaatiota. Ja tässä on erilaisia mahdollisuuksia. Meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita ottamaan myös innovaatiot mukaan julkishankinta-alalle. Eli tässä tarvitaan todella innovatiivisia ratkaisuja. Ja tämä liittyy kaikkeen siihen, mitä aikaisemmin sanoin, jotta voidaan saavuttaa uusia markkinoita ja tästä pitäisi olla hyöty kansalaisille. Suuret kiitokset, Trianta Fylides. Olin hyvin eh, ymmärtäväinen puheaikani suhteen. Olette sentään esittelijä, joten komissaari sai tietää, mitä te ajatte takaa, mutta toivottavasti muut puhuvat ytimekkäämmin. Hyyle. Komissaarin pidank. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä. Minusta tämä aloite on äärimmäisen tärkeä. Tosin kun työstin julkishankintoja aiheena, havaitsin, että monet, ennen kaikkea paikalliset ja alueelliset toimijat, eivät tiedä läheskään riittämiin näistä oikeudellisista välineistä. Esimerkiksi tämä julkisten hankintojen E-muoto ei ole monille kovinkaan tuttu ja siksi minusta on tärkeää, että saadaan parempaa tiedottamista ja aivan kuten sanoitte, markkinat ovat hyvin pirstoutuneet, eli kysymys kuuluu, että saadaan nämä julkisia hankintoja tekevät tahot tekemään parempaa yhteistyötä, liittymään yhteen. Silloin saadaan myös enemmän potentiaalia. Ja ehkä voitaisiin vähän myös valistaa, että on juridisesti mahdollista muodostaa tällaisia tahoja, yhteenliittymiä ilman, että se on kartelli. Tiedän, että tätä ei tunneta riittämiin. Sitten toinen tässä esi kaupallisissa hankinnoissa oli esillä yhtä lailla jatkuvat kutsut tiedotusseminaareihin haluttiin saada kunnat mukaan tähän suuntaan. Jotain vastaavaa voisin kuvitella myös innovaatioiden osalla, että pyritään saamaan aikaan parempaa tiedotusta. Sitten oli tuo frontrunner-periaate, eli katsottiin jäsenvaltioiden kesken, kilpailtiin siitä, kuka on paras. Tällä tavoin voitaisiin toimia tehokkaammin, eli ensinnäkin otettaisiin kansalaisjärjestöt esiin ja mietittäisiin, miten jäsenvaltioita voidaan motivoida tällaisena frontrunner-toimijana. Siinä minun ehdotukseni tälle alalle. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen minunkin puoleltani. Suuri ilo nähdä teidät tänään valiokunnassa tämän eh, tärkeän aiheen tiimoilta. Uskon, että aluksi meidän on eh, mietittävä kollega Trianta Filideksen mietinnön kohdalla, miten nämä innovaatiot määritellään julkisten hankintojen yhteydessä. On selvää, että me tarvitsemme uusia, houkuttelevia, kestäviä ratkaisuja kansalaisille, mutta innovaatio ei saa olla mikään este julkisille hankinnoille Euroopan sisämarkkinoilla. Ja siksi tuen sitä, mitä kollega Ryyle sanoi alueellisten toimijoiden yhteenliittymisestä. Näin voitaisiin hyödyntää markkinapotentiaalia kun saataisiin mahdollistettua myös tarjonnalle tietty mittakaava. Sen vuoksi voi olla tarpeen, että jotkin pienemmät alueelliset toimijat liittyvät yhteen ja että tämä kilpailuoikeudellisesti sallitaan. Muutoin olen sitä mieltä, että meidän on ehdottomasti työstettävä lisää rahaa investointipuolella innovaatioihin. Te sanoitte, että Kiina ja Yhdysvallat eivät olisi meille mitään pelottavia tekijöitä, ettei EU ole huonossa tilanteessa, mutta olen sitä mieltä, että Agenda 2020 asiakirjan lailla me tarvitsemme voimakkaammin näitä innovaatiohankkeita. Ne eivät saa jäädä pelkästään kansallisten erityispiirteiden varaan. Kiitoksia. Um, Haluaisitteko ehkä nyt ensin reagoida näihin kolmeen? ja sen jälkeen otetaan Styler, Weiler ja Correio de Campos ja mahdollisesti vielä muutkin. Puhujalista on näiden kolmen jälkeen sitten suljettu. Komission jäsen, olkaa hyvä. Each of the, um, three... Esittelee varmaan antaa anteeksi, jos en yritäkään lausua hänen nimeään. Siitä tulisi tosi huono lausuminen ja saattaisi loukkaantua. Mutta jokainen asia, joka otettiin esille kaikkien kolmen toimesta ovat hyvinkin minun ja yksikköjeni mielessä myös etusijalla. Kaikissa on kyse siitä, että miten näemme itsemme tällä alueella, miten, kehen vertaudumme. Tulostauluinnovationissa on hyvin tehokas diagnostisena välineenä tässä, jota mielestäni täytyy käyttää, jotta se voi näyttää meille, että miten vertaudumme ei keskenämme, vaan Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Japaniin verrattuna. Ja kun katsotaan, minkälaisia investointeja tehdään EUn ulkopuolella, niin tällä koko alueella me emme vertailussa pärjää kovinkaan hyvin aina. Olemme yrittäneet ajatella, kun innovaatiounionin politiikkaa on muodostettu, että miten tämä voitaisiin tehdä. Sillä perusteella minä olen juuri palannut Yhdysvalloista, kuten Malcolm tietää, jossa SPIR-politiikkaa ER-politiikkaa on sillä keskustelut, jota Obama sillä toteuttaa ja ja mitä se siellä toimii. Ja nyt jos sitten esitetään lukuinnovaatiounionista, että miten jäsenvaltioiden pitäisi investoida esikaupallisiin hankintoihin, innovatiivisiin hankintoihin. Kun sanotaan 10 miljardia, niin kaikki sanovat meille, että me olimme hyvin konservatiivisia tässä ja että itse asiassa olisi pitänyt olla paljon kunnianhimoisempia kaikessa tässä. Minulla oli se tenne, että jos on vähän konservatiivisempi, niin ehkä se antaisi sitten äh, potkua jäsenvaltioille mennä vielä pidemmälle kuin mitä me olimme pyytäneet niitä tekemään. On hyvin mielenkiintoista. Meillä on esimerkkejä, kolme esimerkkiä unionissa, jossa on lähdetty osittain SPER-tielle. Mutta on hyvin tärkeää tältä huipulta valtion ja hallitusten johtajat katsovat omassa maassaan, mitä voidaan tehdä tällä koko alueella, niin voidaan tukea esikaupallisia ja julkisia innovatiivisia hankintoja. Siinä on mielestäni paljon tehtävää. Mutta tämä 10 miljardia, joka on asetettu, se on tietysti pyrkimys. Se on siinä hengessä, että saataisiin pallo liikkeelle meidän puoleltamme että, että se on ikään kuin poliittinen tavoite, ei mikään oikeudellinen sitoumus. Se on hyvin tärkeää. Ja nyt kun on käyty paljon keskustelua komission sisällä, niin selkeämme siihen tuloksen, että oli tärkeää toimia näin. Siinä viitataan myös erityisiin julkisiin hankintoihin, jotka ovat esikaupallisessa vaiheessa. Ostetaan uutta tekniikkaa, innovaatioita osana Euroopan innovaatiokumppanuutta siihen toimeenpanoa. Me tietysti seuraamme näitä summia komissiossa osana tukitoimien implementoinnista ja tietysti osana Euroopan innovointikumppanuuksia, mutta meidän pitäisi muistaa, että 17 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta tulee julkisista hankinnoista. Ja tämä on sektori, jonka täytyy olla innovatiivinen. Yhteiset hankinnat, että maat, alueet tekevät yhteistyötä rajojen yli, ylikansallisella tavalla. Katsotaan, miten ne voivat tehdä yhteistyötä, eikä mikään niitä estä tekemästä yhteistyötä tässä. Ja nyt jo, kun mainitsitte paikallisviranomaiset, alueet, miten ne voivat tehdä sitä yhteistyötä. Ei mikään sitä estä tapahtumasta, kun ne voivat tehdä sitä jo nyt olemassa, olempien, olemassa olevan seitsemännen puiteohjelman rahoituksen sisällä. Mielestäni ei olisi oikein, jos komissio asettaisi lainsäädäntöä tällä alueella, mutta olen kyllä sitä mieltä, että eh, siis tähän pyritään näihin eh, tavoitteisiin ja sitten toivottavasti saadaan tämä tasapaino oikeaan suuntaan. Mitä tulee sitten invoinnin määritelmään, jälleen herra Schwab puhui siitä se on myöskin se tapa, että millä paikallisviranomaiset ja alueviranomaiset, miten niitä täytyy rohkaista tekemään yhteistyötä. Ei unohdeta sitä, että ensi viikolla aloitamme kattavan konsultointimenettelyn seuraavista rahoitusohjelmista EUn tutkimukseen ja innovointiin. Ja se tehdään hyvin innovatiivisella ja kattavalla tavalla. Mennään alueelle, kautta EUn ja siellä tulee sitten mahdollisuus ihmisille ymmärtää ja saada tietää, miten he voivat tehdä yhteistyötä. Vihreät hankinnat ovat tietysti hyvin tärkeät tälle alalle on uhrattu paljon aikaa. Yritetään tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, oli sitten kyse kansalaisjärjestöjen kanssa, paikallishallitusten, paikallisviranomaisten, järjest- jäsenvaltioiden hallitusten kanssa. Täytyy tehdä yhteistyötä, täytyy auttaa ottamaan mukaan eri toimijat ja sitouttaa ne ja myydä tämä asia julkisten hankintojen asia sellaisena asiana, jossa on paljon saavutettavissa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi he ovat mustasukkaisia, kateellisia näistä EUn julkisten hankintoja koskevista valtuuksista, toimivaltuuksista. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu. Ja vielä nämä viimeiset kolme. Ehkä voin kannustaa teitäkin esittämään lyhyet ja ytimekkäät kysymykset. Styler, Weiler, Korea de Campos. Styler ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Hienoa, että olette valiokunnassa tänä iltapäivänä. Kerroitte, mitä Amerikassa tapahtuu ja havaitsin tänään, että Obaman ehdotukset pääomavoittoveropoikkeuksista ovat sellaisia, että jos on lähtenyt mukaan riskipääomaan halutaan antaa mahdollisuus. Kun puhuitte kansallisvaltioista ja parhaista käytänteistä, miten voitaisiin saada tämä raha pumpattua järjestelmään? Miten voitaisiin saada eurooppalaista rahaa? Meillä on Eurooppa 2020 strategian visio ja tästä päästään digitaaliseen asialistaan. Onko tämä sama vai eri asia? Miten voimme saada tämän paremmin toimimaan? Tietenkin on kyse työpaikoista ja kasvusta. Tämä on äärimmäisen kriittistä koko meidän toiminnassamme. Kiitoksia, puhuin lyhyesti. Kiitos ja vailla. Ich kann's auch kurz machen. Lyhyesti, no niin otan tässä välissä teetä. Haluaisin palata kysymyksen tai vastauksenne Ryylelle koskien yhteistyötä. On selvää, että haluatte tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä ja varmasti sitouduttekin tähän, mutta kysyn, Etsittekö sellaisen kansalaisjärjestön, joka harjoittaa vihreätä politiikkaa ja vihreitä hankintoja, innovatiivisia hankke- hankintoja? Etsittekö jotakin tällaista tahoa aktiivisesti? Muuten tässä voi mennä taas viisi vuotta. Ja toinen kysymys oli, sanoit, että ette halua lainsäädäntöä. No, tuskinpa komission tiedonanto riittää, vaan tarvitaan ainakin seitsemännessä ja ennen kaikkea kahdeksannessa tutkimuspuiteohjelmassa pilottihankkeita. Voisitteko kertoa, minkälaisia pilottihankkeita on jo ollut, jos on ollut innovatiivisia näkökulmia tai kuinka kuvittelette tai millaisia kuvittelette niiden voivan olevan? Ja miten tällaisia pilottihankkeita ylipäätään saadaan alulle? Uh, suuret kiitokset ja Korea de Kiitos. On mukava, että olette täällä, hyvä komission jäsen. Haluan esittää yhden kysymyksen. Voitteko vahvistaa, aiotteko luoda innovoinnin yhtenäismarkkinat? Oletteko todella sitä mieltä, että tähän on mahdollista päästä ja ollaanko tähän suuntaan menossa? Kun ajattelemme julkishankintoja, esikaupallisia hankintoja ja kymmentä miljoonaa, jota tähän käytetään, verrattuna 50 miljardin, jota yhdysvaltalaiset käyttävät. Mm, tässä on tiettyä kilpailua, että nämä resurssit saadaan käyttöön, mutta on esimerkiksi nousevia maita kuten Kiina. Niissä lähestymistapa on erilainen, ei tällainen kilpaileva. Eli aiotteko yhdistää tähän kilpailunäkökulman proaktiivisuuden? Okay, um, over to the commissioner then. No niin, ja sitten komission ja komission jäsenen vastaukset. Yes, if I answer the last question um, first, certainly that... Todellakin juuri sitä haluamme tehdä. Haluamme yhtenäismarkkinat innovaatioille. Olemme sanoneet niitä alusta asti mielestäni. Niin se on se suunta, johon täytyy mennä. Olen sanonut usein sekä parlamentissa että sen ulkopuolella, että riippuen siitä, miten EU käsittelee innovaatioita, siitä riippuu olemme joku liiketoiminnassa mukana tai sen ulkopuolella, out of business tai in business. Innovaatiohätä on olemassa. Siitä on puhuttu jo vuoden melkein. Olemme selittäneet jäsenvaltioille, olemme selittäneet asiaa kilpailukykyneuvostossa täällä parlamentissa, ITRE-valiokunnassa ja niin edelleen. koko tämän kliimaksi on se, jos näin voi sanoa, että ensimmäistä kertaa meillä on sitten valtion ja hallitusten johtajat tänä torstaina, jotka istuvat alle ja keskustelevat innovaatioista ja innovaatiounionista ja siirtyvästä politiikasta. Se on erityisen tärkeä asia. Joten tässä on meillä mahdollisuus, jota nyt täytyy käyttää, koska jotta samanlainen hyvä mahdollisuus tulee uudestaan, niin siinä saattaa kestää pitkään. Meillä on myös tilanne, jossa maailman näkökulmasta maailma kuunteli unionin tilapuhetta Obamalta viime viikolla, jossa hän myös sanoi, että innovaatio on avainasia. Ei Eurooppa pelkästään näin puhu, myös Yhdysvallat tätä tekee. Ja aina äh, menee niin, että katsellaan tuonne länteen, mutta katsotaan itään, niin nähdään, että Kiina hengittää niskaan tällä alueella, joten täytyy todellakin panna se asia merkille. Sen takia meillä on tämä innovaatio on niin lipulaiva ja sen vuoksi tämä politiikka on niin tärkeä. Nyt minun pitäisi sanoa, sivumennen, että herra de Campos on hyvin mielissään innovationin niin, niin tulostaulukon tuloksista sen jäsenvaltion osalta, jonka hän tuntee parhaiten. Sitten yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Se on hyvin tärkeää tietysti aina, missä löydetään ihmisiä, järjestöjä, maita, paikallisalue, ja kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät julkisia hankintoja joko vihreällä alueella tai muualla, niin haluamme, että ne ovat tässä mukana. Ja heidän täytyy olla mukana, ja ne voivat olla, kuten tiedätte. Kansallisjärjestöt voivat jo nyt olla osa puiteohjelma 7, ei siinä sitä mikään estä. Haluamme sitä rohkaista. Haluamme myydä tätä viestiä. Tarvitsemme teitä kaikkia tässä valiokunnassa myös myymään tätä viestiä jäsenvaltioille, kansalaisjärjestöille, paikallisviranomaisille, alueille hallitukselle, jotka tunnette parhaiten. ne haluamme vakuuttaa. Se on se viesti, jonka te voitte välittää paljon tehokkaammin kuin minä tai komissio voi, koska te puhutte omille ihmisille siinä yhteydessä, joten se on hyvin tärkeää. Innovaatiorahojen käyttäminen älykkäällä tavalla on hyvin tärkeää meidän näkökulmastamme digitaalinen toimintaohjelma, onko se sama kuin innovaatiotoimintaohjelma, se on osa sitä. Komission jäsen Cruz on tietysti komission jäsen innovaatiotyhmää, jotka käsittelee tätä asiaa. Hän on myöskin tässä pilotti-innovaatiokumppanuudessa toisena puheenjohtajana. Eli hyvin tärkeää tämä digitaalinen toimintaohjelma on, mitä tulee innovaatiounioniin. Ja yhteistyö, kuten sanoin, on tärkeää. Tarvitsemme pilottihankkeita sanoin, kun tuossa alustin, että meillä on jo esikaupallisia hankintoja, jossa info on, infossa on tehty laatullinen hyppäys niin, että tuetaan tu, hankintapolitiikassa eurooppalaisia julkisen hankinnojen teke, tekijöitä. Tukea on jo puiteohjelma seitsemän ICT-työohjelmassa, jotta voidaan antaa julkisten hankintojen tekijöille tukea yhteiseen toimeenpanoon esikaupallisissa hankinnoissa, joten on jo lähdetty tielle, jolle teille lähtemistä pyysitte, ja tietysti tämä on vasta alku. Nyt lähdemme eteenpäin. Meillä on toimintasuunnitelma, roadmap, viime tässä politiikkalohkoja eteenpäin, ja kuten sanoin, ensi viikosta lähtien, kun meillä on tämä hyvin kattava sitoutuminen yleisön kanssa kaikissa esimerkiksi jäsenvaltioissa siitä, mitä tulee tulevaan tulevaan innovaatio- ja tutkimuksen tuottekehityksen rahoitukseen ja rahoitusohjelmaan. Suuret kiitokset komission jäsen ensinnäkin siitä, että suostuitte tulemaan valiokuntaan ja esittelitte hyvin selkeästi ajatuksenne vastaisuutta varten. Olisi pitänyt sanoa alussa äh, muodollisemmin, että tämä on osa tätä rakenteellista vuoropuhelua komission jäsen kanssa, mutta te otitte esille juuri ne seikat, joita me työstämme. Pitäneen myös mainita nuo standardit. Tiedätte, että olemme toimineet aktiivisesti sillä alueella. Sehän menee tämän kanssa pitkälti päällekkäin. Kiitokset jälleen siitä, että olitte täällä ja käsittelitte kaikki nämä kysymyksemme näin näin innokkaasti. Täällä on nyt aika paljon hälyä, koska meillä on äänestykset alkamassa. Sehän on aina jännittävä. Tiedän, että te lähdette nyt toisen valiokunnan kokoukseen ja haluan lähettää teidät sinne e, mukananne pieni lahja juuri tältä valiokunnalta. Täällä on vahva irlantilaistuki nimittäin ja tänään sanottiin, että on St. Bridgetin päivä ja Irlannissa on perinteistä antaa tällainen Bridgetin e, risti, joten minulla on tässä yksi mukanani. Näin, olkaapa hyvä. Uh, Thank you. So I'm sure this will be the only committee to... Niin, toivottavasti et, me emme nyt ole ainoa valiokunta tänään, josta saatte tällaisen. Se tuonee teille hyvää onnea tässä matkallanne vastaisuudessakin. Uh, so ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Uh, could I, um, we now have a long... Meillä on nyt edessämme pitkä äänestyssessio, joten voisitteko kaikki ystävällisesti istuutua. Ja jos kaikki katsojat ja muut voisitte ystävällisesti istuutua, voisimme aloittaa mahdollisimman pian, ryhtyä äänestämään. Uh. Me käytämme äänestyskortteja. Meillä on paljon äänestettävää, joten pyydän teitä varmistamaan, että teillä kaikilla on äänestyskorttinne. Ja mm, me otamme kohta tuon alun koeäänestyksen läsnä olevien lukumäärän tarkistamiseksi. Ovatko kaikki jo paikalla? Uh, hiljaa, hiljaa pyydän. Right, I'm just going... No niin, tarkistamme tämän koneäänestyksen eh, laitteiston perinteisesti ennen kuin aloitamme. Eli aluksi pyydän kansanpuolueen ryhmän jäseniä äänestämään nyt. Kansanpuolueen ryhmän jäsenet äänestäkää nyt. Äänestys alkaa kansanpuolueen ryhmän jäsenille. Uh, Ovatko kaikki täällä? Ei. Olette onnistunut puristamaan paikalle vasta kahdeksan. Ahaa, muita on siis vielä tulossa. Hyvä on. The vote is closed on EP. E äänestys päättyy kansanpuolueen osalta. Heillä on vielä vähän työtä tehtävänään, jotta saavat kaikki paikalle. Ja nyt äänestys alkaa SND-ryhmän puolesta. Äänestys alkaa. I'm sure there are more than six. Kai teitä nyt enemmän kuin kuusi on SND-ryhmän jäseniä. Näen siellä jo useamman paikalla. SND-ryhmän jäsenet pyydän äänestämään. It's eight all at the moment kahdeksan kokonaisuudessaan tällä hetkellä. Varmasti teitäkin tulee vielä lisää. Matkalla ovat. Hyvä on. I think we can see everybody else. Ja kaikki muut voitaneen tästä laskea. Kolme liberaalia, kaksi vihreää ja kaksi muuta. Eli SND-ryhmä on kai ainoa, joka on täysimääräisesti paikalla, paitsi GUE. Kyllä, pienet ryhmät ovat hoitaneet asian. Lähdetäänpä siis ensinnäkin Schaldemosen oma-aloitteinen mietintö, joka koskee yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä ja markkinavalvontaa. Pyydän ensin esittelijää kertomaan, onko hänellä jotakin sanottavaa ennen äänestystä vai haluatteko muutoin esitellä äänestyksen. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua Tiedän, että meillä on pitkä äänestys edessämme. Ei pelkästään minun mietinnöstäni, vaan erityisesti sen jälkeisestä mietinnöstä. Se tarkoittaa, että meillä on kahdeksan kompromissiesitystä mietinnöstä, joka koskee tuoteturvallisuutta. Ja se tarkoittaa, että että saisimme tätä kautta suuren tuen mietinnölle valiokunnassa. Se on hyvin tärkeää mielestäni. Koska pitää olla selkeä viesti komissiolle siitä, että haluamme tuoteturvallisuusdirektiivin tarkistamista, mutta että myös markkinavalvontaa täytyy vahvistaa. Se ei ole tällä hetkellä tarpeeksi hyvää. Olemme sitä oikeastaan yhtä mieltä kautta ryhmien. Tarvitsemme johdonmukaisen markkinavalvontajärjestelmän, ja sitä myös tässä mietinnössä vaadimme. Toivon, että äh, homma sujuu hyvin, ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni nyt, että kiittäisin kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä ja näistä kompromisseista, ja yleensä mietinnön laadinnassa. Ainahan se ei ole niin yksinkertaista, kun on näin erilaisia näkökantoja, mutta mielestäni ollaan päästy kompromissiin, joka todellakin tarkoittaa sitä, että olemme nyt samalla puolella, kun haluamme parantaa tässä kuluttajan asemaa tuoteturvallisuudessa. Mutta haluamme helpottaa myös yritysten asemaa, koska heillä on nyt selkeämmät säännöt ja voidaan saada aikaan reilua kilpailua sitä myötä. Olemme ottaneet kiinnitän huomiota erityisesti niihin yrityksiin, jotka eivät nyt tee tällä hetkellä asianmukaista työtä. Sitten haluaisin kiittää sihteeristön työntekijöitä. Meillähän oli kolme erityisneuvonantajaa tässä ja he ovat tehneet erittäin hyvää työtä tässä tämän mietinnön osalta. Kiitoksia kovasti ja kiitos sinulle tämän asian hoitamisesta. Ja me siirrymme nyt äänestyslistaan saman tien. Tarkistus 11 tekijöinä Korhola Fox, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Tarkistus 10, Trianta Fyllides puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sen jälkeen kompromissi 1 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt menemme saman tien kompromissi kakkoseen. Äänet puolesta vastaan. No niin. Tarvitaanko tähän tarkistus? Tarkistetaanpas. Eli kompromissi kakkonen. Äänestys alkaa. Kompromissi kakkonen. Minä en äänestä. Right. All right, you are changing your mind. Muutitteko mielenne? Jaha. Kompromissi kakkonen. Otetaan tämä kuitenkin nyt sitten käsiä nostamalla äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin siirrytään tarkistukseen 22 poisto. Korhola Fox. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 20 puolesta 13 vastaan. Sitten tarkistus 23 Kreutzmann puolesta vastaan hyväksytty. 24 on vedetty pois. 25 Pupakis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 14 vastaan. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Näin siirrytään tarkistukseen 29, johon liittyy suullinen tarkistus ja se on siellä äänestyslistassa, joten eiköhän se voida ottaa huomioon. Tarkistus 29 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Ja tarkistus 29 raukeaa, 31 raukeaa, nyt siirrytään kompromissitarkistukseen neljä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Näin päästään tarkistukseen 35. koitsman puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan yhtä lailla hyväksytty. Näin päästään tarkistukseen 39, onko näin? Kyllä vaan. 39 Kreutzmann, äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 40 Korhola puolesta vastaan hyväksytty. 41 Kreutzmann puolesta vastaan hylätty. Sitten teollisuus kahdeksan katsotaan katetuksi. ITRE teollisuus seitsemän lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 42, se on poisto. Äänestys alkaa. 42. Teillä on siellä sosiaalidemokraateissa yksi ilmeisesti liikaa, mutta päätetään nyt ensin äänestys. Hyväksytty se on joka tapauksessa. Ehkä voitte varmistaa, että yksi teistä ehkä voisi jättää äänestämättä. Meillä on täällä tämä sähköinen valvonta nimittäin. Eli se oli hyväksytty ja näin 4345 kaikki raukeavat. Ja nyt mennään tarkistukseen 46 Le Grip puolesta itse asiassa. Otetaanpas tämä koneellisesti. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta 14 vastaan. Ja nyt siirrytään 48. Kreutzmann. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. 47 Äänestys alkaa. 47. Niin, jälleen siellä sosiaalidemokraateissa on yksi äänestäjä liikaa. Ehkä joku voi ottaa korttinsa pois. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 15 vastaan. Ja 50 Korhola. 50. Äänet puolesta Eiköhän oteta tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 ääntä puolesta, 15 vastaan. Ja nyt 49 Kreutzmann raukeaa meidän tietojemme mukaan. Ja näin mennään tarkistukseen 51 Halde Moose puolesta vastaan hyväksytty. ITRE viitonen, teollisuus viitonen puolesta vastaan hyväksytty. INTA, kansainvälisen kaupan kuutonen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 53. Haldemose puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt mennään tarkistukseen 52, eikö niin? Se on lisäys. Äänestys alkaa. 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 15 vastaan. Sitten 54. Äänestys alkaa. 54. 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 21.15. 55 äänet puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt 62 saldemooselta puolesta vastaan hyväksytty, 63 puolesta vastaan hyväksytty, 64 puolesta vastaan hyväksytty, Inta 2 Inta ykkönen sanoo puheenjohtaja puolesta. Inta kakkonen, anteeksi, hän korjaa, se hyväksyttiin. Tiesitte kuitenkin, mistä minä puhuin. Ja sitten Inta nelonen katsotaan katetuksi. Inta viitonen puolesta vastaan hyväksytty. Itre kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Inta seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Ja tarkistus 65 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt siirrytään kohtaan 26a. Siihen on ymmärtääkseni suullinen tarkistus, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin 66 raukeaa, 67. Triantta Fyllides puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 60 ei. Sehän raukeaa 69. Anteeksi, se onkin lisäys. 69 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten teollisuus 11, ITRE 11, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Nyt on kansanpuolueen riveissä yksi äänestäjä liika. Äänestys päättyy hyväksytty joka tapauksessa, olipa siellä se yksi ylimääräinen tai ei. Mutta ehkä joku voi poistaa korttinsa sieltä koneesta. Ja sitten 70 Kreutzmann, äänet puolesta, vastaan, hylätty. 71 Korhola puolesta, vastaan, yhtä lailla hyväksytty. Nyt 72 Korhola. Äänestys alkaa 72. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.15 äänin. Itre 13 katsotaan katetuksi 74 Korhola. Äänestys alkaa 74. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.14 äänin. 73 näin raukeaa. Päästään kompromissi seitsemään. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Itre 12. Itre 12 puolesta. Hyvä on, täytyy äänestää koneellisesti. Itre 12. Teollisuusvaliokunnan 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21.14 äänin. Sitten 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt johdantosan kappaleet. Tarkistus kolmes Hallemo on se puolesta vastaan. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. Johdantosan kappale E, kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta yhdeksän puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se meni nurin. 14 puolesta 23 vastaan. Sitten tarkistus yksi poisto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta 15 vastaan. Ja sen jälkeen tämä luonnos kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Anteeksi. Siinä oli vielä tarkistus kaksi. Kyllä. Alakohta 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy eli 21.15 ja siellä kansanpuolueella jälleen yksi liika. Nyt siirrytään tähän mietintöön kokonaisuutena. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys. Kansanpuolella yksi liikaa. Voisiko joku ottaa sieltä korttinsa pois? Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta, kaksi tyhjää ääntä.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 No niin, nyt siirrymme sitten tähän tärkeään äänestykseen. Saisimmeko hieman hiljaisuutta saliin? Meidän täytyy tässä nyt keskittyä, koska tästä tulee jälleen kerran pitkä ja monimuotoinen äänestys. Nyt kysyn, haluaako esittelijä Schwab sanoa jotakin tähän äänestysten alkuun. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kovin kilttiä teiltä, että annatte minulle eh, puheenvuoron vielä ennen tätä äänestystä. Sehän ei ole herättänyt huomiota pelkästään valiokunnan jäsenten parissa, vaan myös ulkopuolella. Pari kohtaa ensinnäkin. Eh, minä haluaisin aluksi sanoa kaikille kollegoille, työntekijöille, sihteeristön, oikeudellisen yksikön työntekijöille suuret kiitokset kaikkien tekemästä työstä. Toisekseen haluaisin näiden monien rakentavien tapaamisten jälkeen, joita varjoesittelijöiden kanssa on ollut, ja tehtyämme työtä monta kuukautta, todeta, että meillä on nyt paksu paketti, siinä on viisi eri osaa. Esittelijänä olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan ottamaan kaikkien ryhmien toiveet huomioon. Jos kompromisseja verrataan tähän mietintöluonnokseen, voidaan todeta, että kovin monessa kohtaa me olemme liikkuneet toisiamme kohti, lähentyneet toisiamme ja sillä tavoin tämä kokonaispaketti voi heijastella valiokunnan kokonaisnäkemystä. Kolmannekseen toivon tästä syystä, ja korostan, että toivon todellakin, että kaikki voivat hyväksyä tämän paketin. Kaikki ne, jotka ovat olleet mukana sitä työstämässä ja antaneet oman osansa. Yhdessä tehty työ, yhdessä tehdyt myönnytykset johtakoot myös yhdessä hyväksyttävään pakettiin. Neljänneksen pelkästään sisämarkkinavaliokunnassa on tehty yli tuhat tarkistusta. Niistä on nyt yhteensä 50 hyvää kompromissia, jos ne kaikki hyväksytään ja jos äh, voidaan ottaa huomioon muutama jaettu äänestys, niin ehkä tämä äänestys on kuitenkin vietävissä läpi järkevässä ajassa toivottavasti emme joudu turvautumaan parlamentin pizzapalveluun, koska äänestämme täällä vielä illalla puoli yhdeksän. Ja vielä lopuksi näin kahden vuoden keskustelun jälkeen saamme toivottavasti aikaan hyvän ja hyväksyttävän lopputuloksen, jotta sisämarkkinoita voidaan viedä eteenpäin kuluttajien ja yritysten edun mukaisesti. Kiitoksia. No suuret kiitokset esittelijä kun kaikki keskittyvät ja jos kaikki keskittyvät. Ja ryhmät pitävät huolen siitä, ettei kenenkään riveissä ole liikaa äänestäjiä. Pyydän ennen kaikkea Schwabia ja Gebhardia ilmaisemaan minulle hyvin varhaisessa vaiheessa, miten tilanne on, jotta tiedämme saman tien, koska tarvitaan koneäänestys. Eli älkää puhuko puhelimessa Schwab ja muut, Schwab varsinkaan, niin eiköhän tämä äänestys saada hoidettua paljon nopeammin. Noin, aloitetaanpas. Kompromissi kaksi. Artiklasta yksi. Eikö se olekin kompromissi kaksi puolesta? Vastaan. Hyväksytty. Yksi artikla siis on kyseessä. Ja tätä koskeva kompromissi. Minulla lukee täällä itsellä, että se oli kompromissi kaksi. 399 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kaksi artikla, yksi kohta, kompromissi siitä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 411 Turuselta äänestys alkaa. Any have was oh, yeah, only 39. 39. Okay, that's the vote, vote is closed. Uh, that's, uh, that's defeated. Uh, 20... Se on hylätty. Äänin 16 puolesta 23 vastaan. En lue nyt näitä äänestystuloksia näitä, nä, täältä tauluilta. Ja pyytäisin teitä myös äänestämään hieman pikaisemmin. Painakaa vain nopeasti nappia, niin kyllä tämä tästä. Sitten kaksi artiklaa, kaksi puolesta kompromissi vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kom- seuraava kompromissi kaksi artiklaan. Kompromissi seitsemän puolesta. Kaksi kolme artikla vastaan. Hyväksytty. Turunen. Could, could I ask you just to mention... Voisinko pyytää teitä mainitsemaan artiklan ja kohdan, koska meillä ei ole kompromissien numeroita äänestyslistoissamme. Jos sanotte kompromissi artiklasta siitä ja siitä. Uh, Seuraava kompromissitarkistus koskee kaksi artiklaa neljä kohtaa sekä johdanto osakappaletta 11b puolesta vastaan Hyväksytty. Seuraavaksi kaksi artikla, neljä kohta. A. Uusi komp- koskeva kompromissi. Se on hieman siellä pidemmällä. Mistä se löytyykään? Tässä toimitte hyvin. Eli kaksi 2.4 artikla A uusi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissikohdasta 2.5 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten 2.5a uusi puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Tämähän sujuukin nopeasti. 2.6 artikla plus johdantosan kappaleet 12 ja 13 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 34 ja Juri 58 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 44. Kaksi kahdeksan artikla johdanto-osakappaleen 14 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 2,9 sekä johdantosakappale 15. En sano tässä nyt myöskään sivunumeroita, koska uskoakseni ne ovat eri kuin teillä. On no, ehkä 20 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kohdasta 11 ja johdanto-osa 16, aa, puheenjohtaja korjaa 10, siis johdanto-osa 16 ja kohta 10. Artikla 10. Johdantonsa kappale 16 puolesta. 2. artikla kohta 10, 16 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten Juri 16. 60 puolesta. 16 anteeksi vastaan. Hylätty. Sitten kompromissi, joka koskee kohtaa 2,11 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 46 tarkistus, eikö niin? Ja siihen liittyy myös juuri 62 puolesta vastaan hyväksytty. 49 raukeaa, seuraavaksi 47 ja juuri 63 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten 48, juuri 65 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja nyt kompromissi, joka koskee 2.16 artiklaa puolesta vastaan Selvästi hyväksytty. Sitten Juri 66 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 2,18 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 2.19.5.1, siinä on poisto puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi 2, 2.20 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 53 tarkistus puolesta. Otetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi koskien kolme artiklaa ja sen johdantosan kappaleita kohta kohdalta äänestys, jota SD on pyytänyt. Otan koko tekstin, paitsi rahoituspalvelut puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Siinä siis lisätään sanat financial services. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten kaikki muut 3.4 artiklan tarkistukset, niitä on tässä monta sivua. Sivu 35. Turunen. Taisitte unohtaa juuri 68. Page 27, I think we... Sivu 27, meillä taitaa olla samat sivunumerot. No, according to me, according to... Niin, itse näin kyllä, että 68 liittyy edellisen kompromissiin. 2.20 artiklaan. Olet samaa mieltä? Hyvä. Sitten neljä artikla. Kompromissi tarkistus, kompromissi 4 ja siihen liittyvät johdanto-osat kuusi eri kohtaa kohta kohdalta äänestyksenä. Otan nämä erikseen. Kompromissi 4, neljä artikla, osa yksi puolesta, vastaan, hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Osa neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viidesosa. Äänestys alkaa päättyy, hyväksytty, kutososa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä täytyy nyt ottaa uudestaan. <laughs> Täällä painettiin väärää nappia. Äänestys alkaa uudelleen. Hieman epäselvä tämä laite. Niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi artiklasta 5. 4a puheenjohtaja korjaa. 38 sivulla. Eli kompromissi 4a puolesta vastaan hyväksytty. Näin päästiin siis ensimmäisen osion loppuun. Toivottavasti näissä muissakin päästään yhtä sutjakkaasti eteenpäin. Nyt sitten osa kaksi. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan hyväksytty. No mihinkäs nyt sitten siirrytäänkään? So we now go to compromise 23. Kompromissi 23, sivulla 5. Viisi artikla puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 673, eikö niin? Esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Sivu 17 taitaa olla. Jos esittelijä ei vastusta, voisimme mennä johdanto-osan kappaleisiin asti No mihinkä nyt siirrymme? Eli heti tähän liittyviin johdantosan kappaleisiin. Siirrymme niihin nyt. Johdantosan kappale 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 302 puolesta vastaan hylätty. 303 Rochefort. Se raukeaa. Kuusi artikla. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäkuusi Rochefort puolesta vastaan hyväksytty. 6, 9, 4, 5 ja 6 raukeavat. Entä juuri 100? Raukeako sekin? DR6 taitaa sitten olla seuraava. Hyvä. Näin päästinkin kakkososan loppuun. Right, well I'm on to chapter three now. Kappale kolme sitten. Kompromissi 25. Ovatko kaikki mukana? Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Mikä tarkoittaa, että mennään artikla 8. 88, 700 ja niin edelleen. Artikla 8 poisto. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 26 puolesta. Äänestys tästä alkaa. Kompromissi 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 10. Johdantason kappale 25 haluatte äänestää myös siitä, selvä. että täytyy varmaan palata taaksepäin. DRE 82 ensin. Puolesta vastaan hyväksytty. Puolesta vastaan hyväksytty 678. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Kompromissi johdantossa kappaleesta 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi tarkistusartiklasta 11. Eli kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi artiklasta 12. Täytyykö äänestää johdatuskappaleesta 21 vai voidaanko sitä pitää hyväksyttynä kompromissin myötä? Haluatteko äänestää siitä? Ei hyväksytty. Johdatuskappale 21 on siis osana kompromissia hyväksytty. Ja nyt kompromissi 29. Artiklosta 11 ja johdantokappaleesta 22-26 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi artiklasta 13, joka on minun nivaskassani niin sivulla 23, artikla 13 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 13, sitten kompromissi 14, artiklassa 14, kompromissitarkistus 31 puolesta vastaan Hyväksytty. Joten nyt mennään. TR 106, onko oikein? Artiklassa 15, sivulla 28. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 848. Äänestys alkaa. Antti anteeksi 894. Äänestys päättyy. Hylätty. 13.24. Kompromissi 32 artiklassa 16. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi artiklasta 17, joka on sivulla 31, ei kun 32. Kompromissi tarkoitus 33 33. Äänestys alkaa kohta kohdalta. Juuri huomasin. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. 33. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy myöskin hyväksytty. DR 114 artiklasta 18. Sivu 36 minun nevaskassani. DR 114 artikla 18 puolesta vastaan hyväksytty. 115 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 34 artiklasta 19 ja siihen liittyvistä johdantasokappaleista kohta kohdata edelleen ST-ryhmän pyynnöstä ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2016. Juri 140 artiklasta 20. No se on pitkällä eteenpäin. Artikla 20. Juri 140 puolesta puolesta Jure 140 vastaan selkeästi hyväksytty. kaksi niin edelleen raukeavat. Niin eikä nyt mennään. Artikla 20 on siis nyt poistettu. Joten 20a sekä raukeaa. eri mieltä, niin mennään roituvan tarkistukseen 1053. Puolesta vastaan hylätty. Sitten 1054 puolesta vastaan myöskin hylätty. Eli tässä saatiin yksi kappale loppuun ja edistys on oikein hyvä. Sitten kappale neljä taitaa olla. Kappale neljä. What about 1057 now? Oh, sorry, 1057. So 1057 is the... 1057. Ekana. Puolesta vastaan. Hylätty. Nyt. Ymmärtääkseni. Koska hyväksyttiin kompromissit artiklasta kolme, kompromissitarkistus se kaikki, jotka liittyvät artiklaan 21, raukeavat ja artikla 21 poistetaan, koska se on katettu artiklassa 3, on oikein. Niissä tapauksessa 22 kaikki 21 liittyvät tarkistukset raukeavat. Ja nyt artikla 22. Artikla 22, kompromissitarkistus. Puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten tarkistus 100, 1114, sivu 13, Rova Roitova, Tyvilyt another member state puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus artikkelista 22a uusi. Puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Kaikki muut tarkistukset raukeavat ja sitten kompromissiartikkelista 23 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Kompromissi artiklasta 23a uusi. Minun sivullani 17. Kompromissi 23a uusi. Puolasta. Vastaan. Selkeästi hyväksi. Sitten kompromissi artiklasta 24 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tuhat joka on aika pitkällä edessä. Sivulla 26. 1, 1, 76 ja 78 samanlaiset puolesta vastaan Hylätty nämä kaksi. Rova Weiskerber ei äänestetä. Yksi, yksi, kasi täytyy äänestää puolesta, vastaan, selkeästi hylätty. ysi ei äänestetä. 1159, 1180 ei Yksi, yksi, kahdeksan, nolla täytyy varmuudeksi äänestää puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 358 Rochefort puolesta. Äänestys alkaa. 358. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 vaan puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Herra Salvini lisäyksenä. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 23 Schwab puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 1406411112 samanlaiset. Äänestys alkaa näistä kolmesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Nämä kolme. 1406 Turusilta ei se raukea. you can have alternative, right. So 118. kaksi, Seuraavaksi. 1182. alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 362. Herra Salvini. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 363 Turuselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1991 tyhjä. Kompromissitarkistus, artikla 26, kohta kohdalta. Kuen käy pyynnöstä. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan. Myöskin hyväksytty. Kaikki liittyen 26 artiklaan raukeavat ja mennään artiklan 27, sivu 45. Herregud. Näin paljon paperia tuhlattiin. Niin. Ollaanko kohta niin pitkällä, minun Sivu 44 minun nevaskassani kompromissi artilasta 27 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten artikla 28, kompromissitarkistus. Minulla sivu 47, kompromissi artiklasta 28 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten yksi kolme kaksi kasi anteeksi 1378 Weiskerberiltä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi artikla 129 puolesta vastaan hyväksytty. Ja kun ilmeisesti ollaankin nyt päästy kappale neljä loppuun. Chapter 5, we have no votes on it. Exactly, yeah. We just note that the jury members are deemed adopted pursuant okay. to Rule 15. Uh, so, uh, ladies and gentlemen, um, for the record... No niin, nyt luku viisi. Vahvistetussa yhteistyössä hyväksytty ilman, että siitä äänestetään täällä. Eli kaikki nämä tarkistukset katsotaan käsitellyiksi. Ja nyt mennään viimeiseen lukuun, niinkö esittelijä? Kuutoseen. Luku kuusi. Ja vielä seitsemän tulossa. Kaksi siis jäljellä. Selvä. Nyt artiklan 40 Siinä on neljä poistoa. Artiklassa 40 puolesta vastaan tyhjää. Artikla 40 poistettu. Otaksun, että kaikki johdanto-osakappaleet on myös poistettu. Tuskin niistä tarvitsee äänestää. Ja sitten artikla 41. Ja siellä Gebhardin 1518 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 1519 Gebhard. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19, 19 äänet. Joku ei äänestänyt. Voittakaa äänestää pikkaisen nopeammin. Ja nyt täällä on Karasilta 15202122223. Voimme ottaa ne yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 1524 Koratsa Bild Kalniete. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta 20 vastaan. Kreutzmann on kai vedetty pois 1525, joten nyt ollaan kompromissitarkistuksessa 45a äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin mennään kompromissitarkistus 45. Aha, nuo ovat, ovatkin johdantosan kappaleita. 46 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yksi seitsemän kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 48 puolesta vastaan hyväksytty. Ja siihen kuuluva johdantosan kappale hyväksytty yhtä lailla. Kompromissitarkistus 49 puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 33 hyväksytty. Nyt sitten johdatosan kappaleet 389 Ivanova puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 9. Ekon 9. Äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja Ekon 8 äänestys al- hetkinen, eiköhän sekin hylätä. Otetaan se käsiä nostamalla. Puolesta vastaan. Selvästi hylätty. No niin. Ja nyt. Chapter 7. Luku 7. Aloitamme Juri 191. 191 puolesta vastaan hyväksytty. Uskoakseni tuo CA49 hyväksyttiin, siinä menee 177 ja 34. Ja nyt artikla 48a uusi, suullinen tarkistus Manders se on kyllä tehty vasta eilisiltana. Haluatteko lukea sen meille, kertoa sen meille? Näettekö sen sieltä? Näette. Kaikki ovat sen nähneet. Suullinen tarkistus. 48 äänestys alkaa. Toin Mandersin suullinen tarkistus kohtaan 48 äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 392 Turunen. Äänestys alkaa. 392. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 396. Rapti Pupakis. Äänestys alkaa. 396. Äänestys päättyy. Hylätty yhtä lailla. Kompromissitarkistus 50 liite ykkönen osaa puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin uskoakseni kaikki liitteen yksi osan A-kohdat käsitelty. Nyt kompromissi 51 puolesta vastaan ty- hyväksytty. Ja sen jälkeen tämä kaikki on jo katettu, eikö niin? Seuraavat on kaikki katettu. Nyt mennään johdantoosan kappaleeseen kaksi uskoakseni. Joten minun ymmärtääkseni olemme nyt tarkistuksessa 216. Menikö oikein? Hyvä. Eli 212, 217, 215 yhdessä, Ekon ykkönen myös. Ahaa, nämä ovatkin kompromississa. Anteeksi, koitan tehdä tämän selväksi. Meillä on siis kompromissi yksi, johdatosan kappaleesta kaksi, jonka pitäisi olla tässä. Pitääkö se paikkansa? Voimmeko siis äänestää kompromissi ykkösestä johdantoosan kappaleeseen kaksi? Se kattaa siis johdantonsan kappaleen kaksi. Tässä äänestyslistassa on pieni virhe. Selvennän tämän nyt vain esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Minun ymmärtääkseni, jos mennään näihin johdantosan kappaleisiin. Liitteen kolme lopun jälkeen kohta neljä, kohta D. Siirrytään liitteestä kolme johdantoosan kappaleisiin. Minulla ei ole tässä näitä sivunumeroita äänestyslistassani, mutta haluan kertoa mihin mennään. 216, 217, 215 ja Ekon ykkönen. Tietävätkö kaikki missä ollaan? Johdantosan kappaleet. Tässä on kompromissi, jota ei siellä teidän äänestyslistassanne ole, mutta se on minulla tässä. Se on johdantosan kappaleeseen kaksi ja se kattaa kaikki nämä neljä eri kohtaa ja siitä on ymmärtääkseni sovittu esittelijän kanssa. Otamme esille siis tämän kompromissin johdantosan kappaleeseen kaksi puolesta vastaan. Tyhjää, selvästi hyväksytty. Ja nyt voitaneen siirtyä johdantosan kappaleeseen kolme, eikö niin? Vai siinäkö oli kaikki jo? Nyt siirrytään johdantosan kappaleeseen neljä. Mm. 221 Turunen. Äänestys alkaa 221. Äänestys päättyy. Meni nurin. 225 ja 226 ovat identtisiä Turunen ja Rochefort. Äänestys alkaa. 225, 226. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 227 oli pelkästään kielellinen muutos. Ei äänestetä. 228 Turunen. Äänestys alkaa. 228. Äänestys päättyy. Tämä meni nurin 18.21. Ja minun ymmärtääkseni 229 Rochefort on seuraava. 229 puolesta. Avataan tästä äänestys koneellisesti. 229 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Näinkö on, esittelijä? Aha, Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Schwabia hänen tekemästään valtavasta työstä. Me teimme tätä työtä yhdessä. Tämä ei ollut mikään helppo tehtävä. Euroopan komission te- teksti oli hyvin ongelmallinen ja haluaisin huomauttaa, että Tulevaisuudessa, ja katson tässä nyt Schwabin puoleen, että kun tällaisia tekstejä tulee tulevaisuudessa, niin emme hyväksy niitä lainkaan käsiteltäviksi, vaan palautamme ne saman tien. Tämän halusin sanoa. Ja toiseksi haluaisin sanoa, ja tätä pahoittelen, todella, koska olen uhrannut tähän tuntikausien työn, että minun täytyy suositella omalle ryhmälleni eilisten keskustelujen jälkeen, että emme voi puoltaa tätä kompromissia ja että äänestyksessä meidän täytyy äänestää vastaan. Haluaisin perustella tätä, koska sain e- eilen kollegoiltani tämän tehtäväkseni, jotta muut ryhmät tietävät, miksi hylkäämme tämän kompromissin. Alusta lähtien oma ryhmäni sanoi, että emme voi hyväksyä sellaista tekstiä, jossa edes millään muotoa heikennetään kuluttajan oikeuksia jossakin jäsenvaltiossa. Ja valitettavasti näin on tässä tekstissä. Ja voisin nyt tästä suoralta kädeltä sanoa viisi kuusi esimerkkiä, mutta koska en halua käyttää liikaa aikaa, keskityn tässä kahteen esimerkkiin, jotka ovat osoitus siitä, miksi emme voi puoltaa tätä. Ensinnäkin aivan alusta lähtien olen sanonut, että ryhmäni ei voi hyväksyä sitä, että rahoituspalvelut jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Olemme ottaneet osia tästä pois silloin, kun ne tulivat katetuiksi muissa direktiiveissä, mutta tässä on kuitenkin monia sellaisia rahoituspalveluita, joita ei tule, jotka eivät tule tässä katetuiksi. Ja ne koskevat esimerkiksi kuluttajan luottoja. Ja katson tässä Mitro Revon suuntaan. Hän kertoi meille, että Skandinavian maissa tähän liittyy hyvin suuria ongelmia. Esimerkiksi pikavippien osalta. Ne eivät ole tässä direktiivin soveltamisalassa ja koska rahoituspalveluita on otettu tässä pois, niin ne eivät tule katsotuksi myöskään kuluttajan oikeus, oikeuksia käsittelevässä direktiivissä. Ja tässä oli nyt joitakin esimerkkejä. Ja tässä ei toteudu myös muitakaan asioita, joita me haluamme sosiaalidemokraatteina. Ja nämä ovat asioita, joita emme voi hyväksyä. Tälle alueelle ollaan suunnittelemassa täysharmonisaatiota niin, että jäsenvaltiot eivät saisi säätää lisää lakeja näistä asioista. Jos kyseessä olisi ollut vähimmäisharmonisointi, niin silloin tämä olisi voinut meille sopia, kuten olen aina sanonut. Toinen esimerkki, jonka vielä haluaisin ottaa esiin, ja olen viikkojen ajan tätä jo toitottanut, eli että kymmenen artiklan osalta ryhmäni ei voi millään muotoa hyväksyä täysharmonisointia, koska muotoilu ei ole meidän mielestämme hyväksyttävä. Tässä on kyse siitä, että määritellään, että sopimuksessa, jotka ovat esimerkiksi ovelta ovelle tehtyjen kauppojen tulos, joutuvat noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Ja tässä sanotaan, että kuluttajan täytyy pyytää tiettyä tietoa. Ja jos sitten puhutaan tällaisesta kestävästä välineestä, eli tässä ei viitata edes esimerkiksi mihinkään paperiin, vaan se voi olla CD-ROM tai USB-muisti, pikku, sitä nyt on aika hankalaa alkaa selvittää, että mitä tällaisella välineellä on, kun kauppoja tehdään ovella. Tämän lisäksi tässä on muotoilu englanniksi. On a durable medium insofar as this appears appropriate in view of the nature of the contract. Und solch eine schwammige Formulierung. Ja tämän kaltainen epämääräinen muotoilu on hyvin hankala, koska se avaa tässä mahdollisuuden sille, että kirjallista sopimusta ei tarvitse tehdä, kun kyseessä on ovelta ovelle kauppa. Ja tätä emme voi mitenkään tukea. Ja monissa jäsenvaltioissa on sääntöjä, joita on olemassa tältä osin. Ne, ne pitäisi purkaa, koska tässä ollaan menossa täysharmonisoinnin suuntaan. Joten tässä kaksi esimerkkejä siitä, miksi hylkäämme tämän esityksen. Okay. Meidän pitää päästä nyt tuohon loppuäänestykseen. En tiedä, haluaako esittelijä kommentoida. Selvä, hyvä on. Avataan siis äänestys komission ehdotuksesta muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa ja tämä on tietysti kirjattava ylös. Uh, 37 ihmistä äänestää. Tarkoittaako se sitä, että jotkut eivät halua äänestää vai onko joitakuita hiukan hitaita? 38 äänestää. Hyväksytty. 22 ääntä puolesta 16 vastaan. Yksi tyhjä. Uh, Hyvät naiset ja herrat huolimatta siitä, että esittelijä ei onnistunut saamaan täyttä enemmistön tukea. Pyydän, ette te kiiruhda pois. Lienee aivan selvää, että tämä on monimutkainen hankala teksti, joka edellyttää vielä aika paljon lisätutkintaa nyt, kun meillä on äänestetty ehdotus, josta tarkastellaan. Tiedän, että esittelijä haluaa tehdä tätä työtä kovasti, mutta haluaisin kiittää kovasti häntä ja varjoesittelijöitä, sillä ilman näitä yhteistyötä, tätä yhteistyötä kompromisseja meillä olisi ollut äärimmäisen pitkä äänestyssessio. Rova Gebhard on oikeassa, kun hän toteaa, että vastaisuudessa meidän pitää toimia vähän haastavammin näiden tekstien kohdalla. Toisaalta tämä oli vaihtoehto, joka meillä oli aikaisemmin tarkasteltavana. Tietysti voidaan sanoa, että komissio olisi voinut olla hiukan kriittisempi työssään. Joka tapauksessa meillä on nyt jotakin, jonka pohjalta työskennellä ja meillä on neuvoston kanta. Katsotaan sitten, miten tässä edetään. Tähän päättyy tämä kokous, mutta eräs ilmoitusasia vielä. Haluan todeta, että me ehdotamme esittelijälle ja varjoesittelijälle, että voitte nyt käyttää tätä huonetta tulkkien kera jäljellä olevan 35 minuuttia lehdistötilaisuutta varten, jos niin haluatte. Ja näin voidaan järjestää pieni lehdistötilaisuus. Ehdottaisin siis, että esittelijä, mahdolliset varjoesittelijät, jotka haluavat osallistua tähän, voivat jäädä tänne, tulla tänne ylös puhujakorokkeelle. Saatte tulkkauksen käyttöönne ja pyydä muita kollegoja poistumaan. Ja toteaisin vain, että tapaamme jälleen ensi viikolla kello 30. päivä. Kiitos. Uh, this is uh, just uh, to let the interpreters know what... Tiedoksi tulkeille, mikä tässä on suunnitelma. Kuten aina kiitän teitä teidän antamastanne tuesta. Uh, there will be a... Täällä pidetään lehdistötilaisuus, joka alkaa 15 minuuttia yli viisi. Ja se on myös webstream-lähetyksenä. Jos äh, tulkit siis haluavat pitää pienen tauon, niin pyydän heitä olemaan paikalla jälleen äh, varttia yli viisi. Me olemme lähettäneet tiedotteen journalisteille tästä. Te olette olleet niin tehokkaita kompromissienne kanssa ja me olemme edellä aikataulusta. He eivät kaikki ole välttämättä vielä valmiita keskustelemaan kanssamme. Esittelijät, varjoivat esittelijät voivat olla täällä jälleen varttia yli viisi. Silloin pidämme tuon lehdistötilaisuuden, josta on myös Webstream-lähetys. No niin, me olemme varmasti valmiita aloittamaan tämän lehdistötilaisuutemme. Pyytäisin kaikkia muita varjoesittelijöitä, jotka niin toivovat tulemaan tänne ylös. Gebhard, onko hän paikalla? Aha, tuleeko hän tänne vielä? Turunen, Emily, Turunen. Um, I think so.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 Uh, so good afternoon everybody. Um, Hyvää iltapäivää kaikki, jotka olette täällä salissa, mutta ennen kaikkea myös ne, jotka seuraatte tätä tuolta webstreamin kautta, siis myös sinne lehdistösaliin. Niille, jotka eivät aiemmin ole nähneet meitä webcastina, minä olen Malcolm Harbour, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja, ja nyt on tarkoituksena tulkkiemme avustuksella – reagoida. Esittää ensireaktiot eh, tämän iltapäivän äänestyksen. Tässä on paikalla sekä esittelijä Andreas Schwab että myös varjoesittelijät Evelyn Gebhard, Rochefort ja Turunen, eli sosiaalidemokraattien, Alden ja Vihreiden varjoesittelijät ja me kiitämme lehdistöosastoa tämän järjestämisestä yhtä lailla. Voimme ottaa kysymyksiä eri kielillä keltä tahansa. En tiedä, onko meillä täällä mediaa paikalla. Eikö? Selvä. Tämä nyt on tällainen tavallaan tiedotustilaisuus. Ja tässä tapauksessa haluaisin muistuttaa katsojamme, että voitte saada meidän IMKO-tiedotteemme. Se on saatavana meidän verkkosivuillamme ja tuolta sen takaa voitte nähdä imkoverkoston verkoston ystävät. Voitte kopioida sen sieltä. Tässä on nuo tiedot siitä, miten me juuri äänestimme tulossa seuraavassa numerossamme. Ja sen pitemmittä puheitta annan puheenvuoron esittelijälle. Hän reagoi tämän päivän äänestykseen ja kertoo myös, mitkä ovat nyt seuraavat askeleet tämän tärkeän materian parissa. Ähm, Kiitoksia. Olen kovin helpottunut, että monet näistä kompromisseista, joista tänään äänestettiin, hyväksyttiin kautta kaikkien ryhmien. Ja valiokunnassa on siis suuri tuki niille. Ja kun tästä neuvoteltiin näin kauan, niin hyödyttävät varmasti myös sitten parlamenttia. Tietysti pahoittelen, että lopussa äänestyksissä ei sitten löytynyt ihan laajinta mahdollista enemmistöä, mutta politiikassa nyt on niin, että joskus täytyy päätös vain tehdä ja siinä mielessä kunnioitan sitä, että muilla ryhmillä Muut ryhmät eivät lopussa voineet kompromissia hyväksyä. Hyväksyn sen, mutta pahoittelen. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö ne kompromissit, kun enemmistö oli kuitenkin tarpeeksi selkeä, etteikö niiltä saataisi kahta selkeää parannusta yhtenäismarkkinoille Euroopassa. Digitaaliset sisämarkkinat, että ostetaan online ja netistä, niin viimeisen kuuden aikana sen volyymi on kaksinkertaistunut. Se antaa suuren panoksen pitkällä aikavälillä yhtenäismarkkinoille, että kuluttajat, erityisesti nuoret, voivat ostaa yhä enemmässä määrin rajat ylittävästi ja juuri nuorten kohdalla jotka eivät elä pelkästään yhdessä, kohdassa, yhdessä paikassa, vaan harjoittelevat, opiskelevat, tekevät työtä ulkomaillakin, niin on hyvin tärkeää, että meillä on yhtenäisenä säännöt markkinoilla. Ja Erityisesti tämä valitusoikeus, joka on nyt yhtenäinen, johon kuuluu poikkeuksia ja muita erityisehtoja. Se on tärkeä panos tämän sähköisen kaupankäynnin rajat ylittävään osaan. Tärkeää on myös se, että ollaan voitu ottaa huomioon yksityiskohdittain ja analysoida kuluttajasuojelulliset eh, näkökohdat, eikä tässä niitä heikennetä missään kohtaa tätä direktiiviä Kysymyksiä voi tietysti tulla sitten muista direktiiveistä, jotka me voimme myöhemmin selvittää mielellämme. Tässä viitattiin aiemmin siihen, että joissakin maissa on näitä ihan mikroluottoja, jotka eivät ole katettuna kuluttajalainadirektiivi. Se koskee ja tässä tarvitaan kuluttajasuojelutoimenpiteitä. Ne voitaisiin tehdä Euroopan tasolla. Toiseksi tietysti myös niin, että tässä direktiivissä joissakin kohdissa, kun otetaan huomioon kuluttajan suoja ja sitten kuluttajien se toive, että voidaan saada aikaan mahdollisimman joustava palvelu, niitä täytyy tasapainottaa. Tietysti tässä tapauksessa ei ole aina helppo löytää tätä tasapainoa, no yhteenvetona, kuluttajansuojan korkeammalla mahdollisella tavalla ja sisämarkkinoiden vapaus varmasti menevät tässä harmonisessa tasapainossa. Sen vuoksi olen helpottunut tästä äänestyksen tuloksesta ja toivon, että ensi viikkoina nyt parlamentissa, neuvostossa ja myöskin komission kanssa päästään hyviin jatkotoimiin niiden asioiden osalta, joita tämä direktiivi säätelee. Uh, Suuret kiitokset ja nyt sitten varjoesittelijät ja ryhmien nimissä puhuvat ensinnäkin Evelyn Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen helpottunut siitä, että vihdoin saamme tehtyä päätöksen, vaikka me emmekään voineet puoltaa sitä. Ensinnäkin saimme komissiolta hyvin ongelmallisen ehdotuksen ja pääongelma on se, että komission ehdotuksen kautta mutta jäsenvaltiolta poistettiin mahdollisuus itsenäisesti säädellä sellaisia aloja, joilla se olisi ollut välttämätöntä tai edetä muilla aloilla, joissa se samoin olisi ollut välttämätöntä. Ja tästä täytyy olla hyvin varovaisia. Oma ryhmäni, sosiaalidemokraattinen ryhmä, ei voinut äänestää tämän ehdotuksen puolesta tässä muodossa, koska joillakin alueilla oikeudet toteutuvat huonommin kuin mitä tilanne on tällä hetkellä eri jäsenvaltioissa. Yksi esimerkki tästä ovat rahoituspalvelut. Ne on otettu valitettavasti koko palveludirektiivin ulkopuolelle ja tätä en voi hyväksyä. Ja taistelin aivan loppuun asti vakuuttaakseni herra Schwabin siitä, että niitä ei tulisi ottaa tämän direktiivin ulkopuolelle, mutta en tässä valitettavasti onnistunut. Ongelmana tässä on se, että kuluttajan luottodirektiivi alkaa vaikuttaa vasta tietyllä tasolla. Ja kaikki tämän alapuolella olevat alat ovat olleet näiden alakohtaisten direktiivien alla, jotka nyt on määrä liittää koko tähän direktiiviin. Ja se tarkoitan sitä, että nämä tietyt kysymykset jäävät kahden kyseessä olevan direktiivin ulkopuolelle, eikä ole aivan selvää, mitä niille tulee tapahtumaan. Tässä on kyseessä noin 20, 30, 50 euron pienluotot, joita tarjotaan nuorille, esimerkiksi mm, alle tai noin 18-vuotiaille, jos he ottavat kymmenenkin tällaista pientä luottoa, niin heille koituu suurta ongelma. He eivät saa mm, efektiivisestä vuosikorosta tai muista asioista selkeästi tietoa, ja tätä en voinut hyväksyä. En myöskään voinut hyväksyä sitä, että niillä aloilla, joissa täytyy antaa tietoa, eli artiklat 10 ja 11, on myös tarkoitus mennä täysimääräiseen harmonisointiin, vaikka niiden muotoilu on hyvin epämääräinen. Es, tässä on tarkoitus esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, kun yrittäjä myy ovelta ovelle, niin olen käyttänyt tässä töitä tehdessäni ja aina englantia, eikä nyt oikein löydä saksakielistä ilmaisua. Mutta siis äh, nämä yrittäjät voivat tietyin kriteerin olla solmimatta kirjallista sopimusta. Ja tämä on hyvin hankalaa, kun taas jäsenvaltioissa, jos joissakin jäsenvaltioissa on velvoite solmia kirjallinen sopimus kaikissa tapauksissa, jotta se on sitova. tässä taas annetaan kauppialle mahdollisuus sanoa, että tässä on kyseessä erityistilanne, tällaista sopimusta ei tarvita. Mutta silti kuluttaja ei tiedä tarkkaan, minkälainen tilanne on, ja hänen pitää itse osata kysyä tietoa ja nämä ovat kaikki sellaisia yksityiskohtia, jotka johtivat siihen, että ryhmäni sanoi, että emme voi hyväksyä tätä. Olisimme mahdollisesti voineet hyväksyä tämän, jos tähän oltaisiin suunniteltu vähimmäisharmonisaatiota, eli sitä, että jäsenvaltiot olisivat voineet ryhtyä lisätoimiin jos ne olisivat pitäneet sitä välttämättömänä, mutta näin nyt siis ei ole, ja tämä ei meidän mielestämme ole millään muotoa hyväksyttävää. Kuulin kuitenkin, että esittelijä on tehnyt tarjouksen siitä, että voimme keskustella asiasta vielä ennen seuraavaa täysistuntoa ja mahdollisesti parantaa tekstiä. Ja olen totta kai hänen käytettävissään. Ja jos onnistumme neuvottelemaan hyvistä säännöistä tästä, tässä asiassa ja valmistelemaan tätä sitten täysistuntoa varten, niin en sitä vastuuta. Minusta on tärkeää, että saamme hyvän lainsäädännön kuluttajille ja että kuluttajasuojadirektiivi tuo mukanaan lisäarvoa ja että tässä lähdetään siitä ajatuksesta, että kun puhutaan kuluttajan oikeuksista, niin silloin todella puhutaan kuluttajan oikeuksista. Usein kun ollaan keskusteltu, niin tämä ei ole ollut mielikuvani. Nyt siis ovi on vielä avoinna jatkokeskusteluille. Odotan innolla sitä, mitä voimme tehdä, ei ainoastaan näissä kahdessa asiassa, jotka toin esiin, vaan myös muilla alueilla joiden kompromisseja emme hyväksyneet. Kuten tiedätte, tässä oli viisi sellaista kompromissitarkistusta, jota emme voineet hyväksyä, mutta en halunnut tässä nyt monopolisoida koko tätä keskustelua, joten päätän tähän. Suuret kiitokset ja Robert Rochefort. Eh, vous que ce matin j'ai relu le texte. Kiitoksia. Tänä aamuna luin tämän alkuperäisen tekstin, joka oli komission ehdotus. Se on lokakuuta 2008, siis tämä direktiiviehdotus. Tässä on kyllä menty todella paljon eteenpäin, koska teksti oli alun perin hyvin kielteinen. Ja siinä suhtauduttiin kuluttajiin ja kuluttajien oikeuksiin varsin pinnallisesti. Mutta tämä on kuitenkin sekä talouden että arkielämän kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys koko 500 miljoonan eurooppalaisen yhteisössä, olivatpa he sitten kotoisin mistä tahansa tai mikä, olipa heidän elämäntapansa tai tyylinsä mikä tahansa. Tämä direktiiviehdotus ei ole täydellinen myöskään tämänpäiväisen keskus- äänestyksen jälkeen. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, mikä oli lähtökohta. Ja kiitän Schwabia ja koko hänen tiimien erinomaisesta työstä. Ja jos sallitte, haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, omaa tiimiämme, koska me todella ponnistelimme sen eteen, että tekstissä saataisiin parempi. Pyydän teitä todella käymään läpi teknisiä näkökohtia tästä tekstistä, johon tänään pääsimme. Tämä teksti toivottavasti tulee parantamaan kuluttajien tyytyväisyyttä. Meidän täytyy katsoa niitä oikeuksia, jotka suojelevat kuluttajia ja toisaalta sitä, että kuluttajat voivat tehdä kauppoja parhaaseen mahdollisen hintaan niin, että he ottavat kaikki mahdollisuudet huomioon. Sitten internetkauppa, se on asia, joka on kehittynyt hyvin nopeasti. Mitään rajoja ei enää internetkaupassa ole. Tämä on, tämä on periaatteessa myönteistä, koska se avaa meille uusia markkinoita, mutta tähän liittyy muitakin siis vaaroja, kuten väärentäminen tai se, että emme tiedä, mistä tuotteet ovat peräisin. Meillä on ollut myös direktiivi, joka koskee etämyyntiä, mutta silti tähän asiaan pitää puuttua uudelleen, koska asiat etenevät niin nopeasti. Esimerkiksi Ranskassa vuonna 2010 liikevaihto kasvoi 20 prosenttia internetissä ja 15-17 prosenttia kuluttajista siis enemmän kuluttaja alkoi ostaa tuotteita internetissä. Tällä voi puuttua esimerkiksi siihen, että yritykset, jotka myyvät kalliimmalla hinnalla tuotteita jossakin toisessa jäsenvaltiossa, eivät näin enää voi tehdä, koska heidän täytyy tarjota tasaisempaa tuote- ja hintavalikoimaa. Tämä tulee alentamaan siis tuotteiden hintoja ja tästä on hyötyä myös yrityksille yleisesti ottaen, erityisesti pk-yrityksille, jotka usein työskentelevät pienissä markkinaraoissa. On hyvin paljon lobbareita, jotka toimivat tässä asiassa, mutta PK-yrityksille internetkauppa todella merkitsee uusia markkinoita uusissa valtioissa ja tämä tuo mukanaan valtaisaa potentiaalia. Ja jos käy niin, kuin nyt tapahtuu, että kaikkien yritysten täytyy koota 27 jäsenvaltion kaikki säännöt, niin eihän tilanne voi toimia. Eli jonkin verran harmonisaatiota kyllä tarvitaan. Direktiiviehdotuksessa ehdotettiin alun perin täysharmonisaatiota kaikesta mutta me puhumme nyt ainoastaan joistakin aloista, kuten etämyynnistä ja sellaisesta myynnistä, jossa myyjä ei ole läsnä myyntitilanteessa tai tällaisista ovelle ovelta kaupoista, jotka tapahtuvat siis muualla kuin myyntipaikassa. Ja te tiedätte hyvin, että kun Eurooppaa rakennetaan – niin silloin meidän täytyy todella tehdä yhdessä töitä tiettyjen erityisalojen osalta. Ja jos näin emme tee, niin silloin edessämme on ongelmia. Ja tämä on asia, joka huolestuttaa kuluttajia. He voivat pelätä liiallista byrokratiaa tai sitä, että heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta – en usko, että tämä direktiivi nyt kieltää kuluttajien oikeuksia. Emmekä saa mennä taaksepäin kuluttajien oikeuksissa, mutta tämäkään direktiivi ei voi parantaa kaikkea. Mutta kuten sanoin, en usko, että tässä mennään ainakaan takapakkia kuluttajien oikeuksissa. Ja tämä tulee näkymään kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, joissa kuluttajan oikeudet eivät välttämättä olleet vielä niin tapetilla. Ja Andreas Schwabin ponnisteluiden avulla nyt nekin jäsenvaltiot, jotka ovat olleet erityisen pitkällä kuluttajan oikeuksissa, saavat tästä pitää kiinni. Ja mitä tulee sitten näihin mikroluottoihin, esimerkiksi Isossa Britanniassa on tietty kuluttajan suojan taso, enkä näe, miten se tässä nyt joutuisi vaaraan tämän direktiivin takia. Ja kuten sanoin, tämä on edelleen väliaikainen teksti. Me edelleen jatkamme tekstin parantamista. Koska yhdessä voimme pyrkiä siihen, että sisämarkkinadynamiikka toteutuu ja kuluttajansuoja toteutuu. Thank you. Ja vihreiden Emili Turunen. Kiitoksia, minä puhun tanskaa. Godt. Øhm, jamen, øh, som I kunne se, er afstemningen i dag... No niin, hyvä. Tämän päivän äänestys on osoittanut, että vihreät eivät voineet tukea tätä lopputulosta. Se johtuu ennen kaikkea kolmesta eri seikasta. Ensinnäkin siitä, että tässä on kyse eh, hyvin pitkälle menevästä yhdenmukaistamisesta, mikä olisi eh, huononnus nykyiseen tilanteeseen. Evelyn Gebhardt mainitsi niitä jo joitakin niitä on muitakin. Toinen seikka on se, että tämä ei riitä kuluttajien tilanteen paranemiseksi Euroopassa. Tämä nimihän on kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi ja minulla oli suuria odotuksia. Kuvittelin, että tämä ottaisi uusia askelia kuluttajansuojelussa Euroopassa, eikä tämä direktiivi siihen kykene. Lisäksi tässä on ollut vähän liian paljon lehmänkauppoja koko poliittisessa prosessissa, liian vähän selkeitä kannanottoja, siksi on ollut hankalaa saada aikaan yhteisymmärrys. Herra Rochefortille ja herra Schwabille voin sanoa, että jaan kyllä sen ajatuksen, että tässä on paljon potentiaalia, jos tuota e-kauppaa kerran laajennetaan. Se on ihan totta. Siihen tietysti ymmärrän nämä yhdenmukaistamishankkeet, mutta jos me haluamme yhdenmukaistamista, on myös tekstin sisältö hoidettava kuntoon. Sisällön ja tason on oltava riittävä ja siihen ei tänään vielä päästy, siksi jouduin äänestämään vastaan. Tästä huolimatta olen kuitenkin sitä mieltä, että olemme päässeet yhdessä hyvin pitkälle. Se on tunnustettava. On joitakin vihreitä seikkoja, jotka on sisällytetty tekstiin, muun muassa parempia määritelmiä, kuluttajan parempi määritelmä, se on siis määritelmänä parantunut paljon. Meillä on tiedotusvelvollisuus, joka koskee liiketiloissa tehtäviä sopimuksia. Meillä on myös kynnysarvo. Mm, tätä englanninkielistä kynnysarvo threshold-termiähän tässä on käytetty. Meillä on alhaisempi euromääräinen kynnysarvo, eli kaikki sopimukset, jotka menevät sen yli, ovat tämän direktiivin piirissä. Ja todistetaakka on nyt myyjällä. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita me ajoimme, joista saatoimme olla samaa mieltä. Se kaikki on tunnustettava ja niistä haluan kiittää. Tämä on ollut hankalaa. Oli monia seikkoja, joista me emme olleet samaa mieltä eräs tärkeä seikka, artikla 26. Siinä on paljon potentiaalia, nimittäin siinä mielessä, että kuluttajilla on vapaa valintamahdollisuus, jos tuotteeseen liittyy ongelmia. Jos siis tuote hajoaa, he saavat itse päättää, haluavatko he uuden tuotteen tilalle, haluavatko sen korjattavaksi vai haluavatko rahansa takaisin. Tämä on siis melkoista edistystä Esimerkiksi oma iPhone-puhelimeni, menin sen kanssa liikkeeseen ja sanoin, että tämä äh, pitäisi korjata, mutta mitä sillä välin, en voi olla ilman puhelinta. Siihen he eivät osanneet vastata. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita meidän on tarkasteltava. Ne ovat meille vihreille tärkeitä. Uskon, että täysistuntoon asti voimme tehdä vielä rakentavaa työtä. Olisi tietysti hienoa, jos voisimme parlamentissa saada aikaan yhteisymmärryksen, mutta sitä varten meidän on saatava tilanne paranemaan tämän päivän äänestyksestä. Meillä on aivan selkeitä vaatimuksia esittelijälle. Ja siksi pidämme kiinni siitä, missä olemme. Mutta haluaisin mainita vielä viimeisen seikan, seuraavan. on olemassa EU-toimielimiin liittyviä prosesseja. Minä koen, että meitä painostetaan voimakkaasti ensimmäisen käsittelyn sopimukseen neuvoston puolelta, myös joidenkin Euroopan hallitusten puolelta. Ja on hyvin tärkeää, että me parlamenttina pohdimme tätä koko demokraattista prosessia, sitä miten me tästä jatkamme. Nyt tuntuu olevan sellainen suuntaus, että pyritään saamaan aikaan päätöksiä ensimmäisessä käsittelyssä, mutta tämä pitää kyllä tarkkaan harkita ja se on myös vaatimus parlamentin puolueiden ryhmille. Pelkään, että tätä kautta koko demokraattinen prosessi ja meidän oma vaikutusvaltamme kärsivät. Ja sitähän me emme tietenkään halua. Kiitoksia. No niin, kiitokset teille kaikille. Ehkä vielä eh, pari sanaa minun puoleltani. Euroopan eh, konservatiivi ja konservatiiviryhmän jäsenenä. En ollut varsinainen varjoesittelijä, mutta olin paljon mukana meidän kantamme muotoilussa. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegani sanoivat, että kaikki eri puolueiden ryhmät torjuivat päättäväisesti komission strategian yhdenmukaista mahdollisimman pitkälti. Se onkin ollut ongelma tämän koko asian käsittelyssä, tekstin käsittelyssä, koska se oli suunniteltu yhteen tarkoitukseen, me olemme muuttaneet sitä toiseen. Se on ollut pitkä ja hankala prosessi meidän näkökulmastamme on pitänyt keskittyä siihen, missä voimme tuoda kuluttajille suurimman mahdollisen lisäarvon tässä koko prosessissa niin, että samaan aikaan varmistamme, että meillä on yrityksille tarvittavaa yksinkertaistamista, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki tiedotusvaatimukset yksillä ehdotuksilla, jotta ne voivat puolestaan tiedottaa paremmin kuluttajille. Uskon, että olemme menneet selkeästi tähän suuntaan. Ennen kaikkea online-maailmassa olemme ottaneet siellä esille etämyynnin, ovelta ovelle myynnin. Siinä on saatu aikaan huomattavaa parannusta ja haluamme saada niitä pidettyä yllä mahdollisimman pitkälti, mutta meidän näkökulmastamme on nyt tärkeää se, että meillä on konsolidoitu teksti, jonka pohjalta voimme lähteä työskentelemään. Esittelijä hyväksynee sen, että sitä on vielä työstettävä, koska tämä oli niin monimutkainen teksti. Meidän on tarkasteltava sellaisia seikkoja, joilla ehkä on vielä parantamisen varaa, epäjohdonmukaisuuksia, kohtia, joissa voimme ehkä edetä asioiden parissa, jotta saamme mahdollisimman laajan tuen tälle ennen kuin tämä etenee täysistuntoon. Esitettiin parlamentin puolelta komissiota kohtaan myös voimakkaasti sellaista kritiikkiä, että tämä ei oikein ole tulevaisuuden kannalta kestävä direktiivi. Tähän on tullut uuttakin näkemystä, joka ehkä pitää ottaa huomioon. Ennen kaikkea tässä siis tämä meidän kokonaisnäkemyksemme. Ja vastauksena vielä Emili Turuselle ja nyt toimin taas puheenjohtajan roolissa ajatellen tämän koko prosessin seuraavaa vaihetta. Koska tämä on yhteispäätösteksti, näin me työskentelemme Euroopan unionissa lainsäätäjänä. Me olemme nyt äänestäneet valiokunnassa tästä ehdotuksesta ja tämä mietintö pitää vielä hyväksyä koko parlamentissa, joten lisää työtä on vielä tiedossa ennen sitä. Sen jälkeen meidän on lähdettävä käymään keskusteluja neuvoston kanssa – jossa ovat mukana kaikki jäsenvaltiot, jotta voidaan nähdä, miten voitaisiin saada aikaan kompromissi. Näinkin monimutkaisessa ja hankalassa tekstissä lienee kyse kahdesta käsittelystä. Pitäisi olla kyllä aika epätavalliset olosuhteet, joissa tilanne olisi toinen. Tämä on aivan normaali prosessi, koska toisessa käsittelyssä meillä on enemmän aikaa käydä yksityiskohtia läpi. Eli nämä keskustelut ovat vielä avoimia ja pöydällä. Ja luonnollisesti valiokunnan puheenjohtajana yhdessä kaikkien muiden ryhmien kanssa varmistamme sen, että teemme parasta mahdollista työtä ja saamme aikaan sopimuksen. Kaikkein ikävintä olisi se, jos meidän kannoissamme ja jäsenvaltioiden kannoissa olisi sellaisia eroavaisuuksia, että keskustelut jäätyisivät. Eiköhän meillä ole tässä riittämiin materiaalia, jotta voimme edetä. Joten ennen kuin nyt päätän omat huomioni, ja meillä on tietysti vielä mahdollisuus kysymyksille paikalla olevilta journalisteilta, teillä on siis huomattava määrä tietoa tästä direktiivistä, jos olette journalisti, koska huomenna tästä järjestetään seminaari, joka käsittelee tämän äärimmäisen tärkeän ehdotuksen taustoja ja yksityiskohtia. Journalistityöpaja 7C50 salissa Paul Henry Spaak rakennuksessa. Se on tuolla tuon sillan toisella puolella, samalla puolella kuin täysistuntosali, 9, 15, 12, välisenä aikana ja kaikki osallistujat ovat kutsuttuja muiden asiantuntijoiden kanssa, kaikki täällä nyt läsnä olevat. Joten en tiedä, onko meillä nyt vielä kysymyksiä. Katson tässä lehdistä vastaavaamme. Onko täällä paikalla journalisteja, jotka haluavat esittää kysymyksiä? Onko journalisteilta kysymyksiä? Good. Yes, uh, just you mentioned there... Uh, Mainitsit siis digitaaliset tuotteet tässä. teettekö suosituksia äh, latauksista digitaalisissa palveluksissa? Jennifer Baker from IDG. Jennifer Baker IDGstä. I mean, oh, ich darf ja Deutsch sprechen. Ähm, die Kommission ist ja gerade dabei... Äh... Komissio hän arvioi tilannetta parhaillaan. digitaalisten tuotteiden palautusoikeuksista ja valitusoikeuksista. Me olemme antaneet tästä tehtäväksi professori Schmidt Kesslerille tehtäväksi selvityksen Kuluttajasuojajärjestöt ovat tehneet selvityksen asiasta. Ratkaiseva kysymys on, miten haluamme noudattaa täysimääräisesti ja tuoda esille kuluttajan oikeuksia ja sitten toisaalta valmistajien teollisuus- ja tekijänoikeuksia varmistaa. Tämä keskitie on sellainen, että sitä ei ole kovin vaikea, että sitä on vaikea löytää. Mutta ne digitaaliset tuotteet, jotka ovat kuluttajilla pitkäaikaisessa käytössä. Ne on otettu direktiiviin määriteltyinä, mutta sitten on toisaalta ne tuotteet, joissa palautus oikeutta ei ole. Onko tämä sitten paras ratkaisu? Sitä arvioimme edelleen, mutta kuluttajajärjestöjen mielipiteen ottaa huomioon ja tulla niistä vastaan, että saadaan tästä direktiivistä future proof, niin kuin puhuja sanoo. Mutta tämä keskitie on vaikea löytää kuluttajan oikeuksien ja teollisten tekijänoikeuksien välillä. Ähm, darf ich vielleicht auch noch etwas Jos sallitte niin lisään tähän vielä jotakin. On todella niin, että digitaaliset tuotteet otettiin tähän mukaan, ja tämä oli yksi tärkeistä kysymyksistä, joista keskustelimme, josta olemme kaikki yhtä mieltä. Tähän liittyy kuitenkin yksi ongelma, joka meidän tulee vielä ratkaista tähän liittyen. Digitaalituotteet määriteltiin tavarana, tavaraksi. Kuitenkin 11 artikla rajoittuu palveluihin, Joten tähän liittyy nyt kuvio siitä, mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että kauppias lahjoittaa mainostuotena minulle DVDn, sitten käytän sitä ja tietämättä niin tähän liittyy sitten palvelu. Eli mitä oikeuksia minulla silloin on, olenko tässä langennut ansaan vai en. Tässä on vielä siis tällaisia vastaamattomia kysymyksiä joista meidän täytyy vielä myös Schwabin kanssa keskustella ennen täysistuntoa, jotta saamme tekstiä paranneltua tältä osin. Ehkä vielä sitten yksi virke, jonka lisäisin siihen, mitä rakas kollegani Rochefort tässä sanoi. Mielestäni yksi virhe, joka tässä on toistunut jatkuvasti, on se, että tätä nykydirektiivistä nyt päättimme, sitä verrataan jatkuvasti komission alkuperäiseen ehdotukseen, joka oli todella hyvin heikko. Itse olen kuitenkin tehnyt niin, että vertasin sitä olemassa olevaan lainsäädäntöön, enkä komission ehdotuksen, joka oli huomattavasti heikompi kuin nykyään käytössä oleva lainsäädäntö jäsenvaltiossa. Eli tämä on minun mittatiikkuni. Niin kun katson, saammeko tästä todella kuluttajaoikeusdirektiivistä lisäarvoa vai emme. Ja siksi lopuksi sanoin, että emme. Eli kyllähän tämä teksti on nyt paljon parempi kuin se, mitä komissio ehdotti. Ei epäilystäkään. Tässä herra Schwab teki todella hyvää työtä. Mutta tilanne ei parane, jos vertaamme tekstiä olemassa olevan lainsäädäntöön jäsenvaltioissa, jos joissakin tapauksissa tilanne jopa heikkenee. Eli tätä ei voida hyväksyä. Hyvin lyhyesti vain tästä digitaalituotteiden kysymyksestä. Ei liene mikään salaisuus, ettei tämä ole kovinkaan yksinkertaista digitaalituotteiden käsitteleminen yhdessä direktiivissä, joka yleensä koskee fyysisiä tuotteita. Se on valtava haaste. Koko digitaalinen maailma ei sitä voida noin vain hoitaa, kuten fyysistä maailmaa, sanotaanko näin. Me olemme yrittäneet saada tässä aikaan vähimmäiskuluttajan suojan tason, eli tietoa saa ennen kuin ostaa jotain Kyseessä on siis jonkinlainen filmipätkä tai ohjelmisto tai muu. Ja on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä ja sanoa, että tämä ei toiminut tai muuta vastaavaa. Mutta tällä hetkellä ei ole mahdollista, ja tätä on siis tulevaisuudessa käsiteltävä, Tällä hetkellä ei ole mahdollista enää perääntyä. Jos painaa nappia, jos napsauttaa jotakin kohtaa, niin silloin on jo myöhäistä. Jos jotakin siis lataa koneelleen e, ja napsauttaa kohtaa lataa, ei enää ole oikeutta perääntyä. Täytyy siis tarkastella, mikä on mahdollista ja mikä ei, mutta varmasti lähivuosina tästä kuullaan vielä lisää. Hyvä, onko muita kysymyksiä? Okay, well, I'd like to thank Haluan kiittää teitä kaikkia paikalla olemisesta ja niitä, jotka seurasivat tätä eh, tuolta webin kautta. Meillä on siis se seminaari huomenna ja kollegat mielellään varmasti vastaavat siellä kysymyksiin. Ehkä eh, vielä tapaatte heidät tuolla lehdistöhuoneen kulmilla seuraavien 24 tunnin sisällä. Kiitos myös tulkeille avusta ja hyvää ilta, illan jatkoa kaikille.